Uh, ladies and gentlemen, I think we'll, uh, we'll make a start. I think... No niin, hyvät kollegat, voimme aloittaa. Keskeisimmät kollegat ovat paikalla, jotta voimme tämän aamupäivän hoitaa. Muistutuksen vuoksi, että meillä on varttia vali kymmeneen asti paikalla Garcis Remo. Hän esittelee tämän valiokunta-aloitteisen mietinnön koskien kuluttajapolitiikkaa koskeva komission tiedonantoa siihen liittyvää tekstiä siis. Mutta odotellaan, että muut tulevat paikalle, että pääsemme asiaa käsittelemään ja sitten pääsemme käsittelemään näitä maatalousajoneuvoja kaksi ja kolme ja nelipyöräisiä ajoneuvoja. Tämä asia on ollut tapetilla useamman vuoden ajan. Eli on aamupäivän ohjelma ja olen erittäin tyytyväinen vuodessani toivottaa tervetulleeksi Louis Michoun oikeusasioiden pääosastolta. Sitten oli eh, Olivier Mikol, kollega Tombe ja Dosto Petri on paikalla ja Ilokseni voin todeta, että myöskin puheenjohtaja valtio on paikalla. Niin ei tainnut mennä nimien ääntäminen ihan putkeen, mutta no melkein oikein meni. Eli tervetuloa neuvoston kuluttajasuoja-asioista vastaavan työryhmän puheenjohtaja. Tervetuloa tänne meidän vieraaksemme. Tämä on erittäin tärkeä ehdotus. Kyse on ehdotuksesta, jota me olemme mielenkiinnolla olleet käsittelemässä valiokunta-aloitteisen tekstin muodossa. Ja nyt me siis kommentoimme tätä ja ensimmäisenä puheenvuoron saa esittelijä. Hän voi kertoa omista vaikutelmistaan ja hän voi kertoa meille, mihin asioihin hän haluaisi tekstissään paneutua. Kollega Ramon, olkaa hyvä. Muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Aloitamme tänään tässä valiokunnassa työn tämän merkittävän mietinnön ympärillä. Sain tältä valiokunnalta tämän asian tehtäväkseni heinäkuussa, koska tämä koskee komission Euroopan kuluttajapolitiikan tavoitteita. Tavoitteena on lisätä luottamusta ja kasvua. Lähtökohtana oli aikamoinen määrä ennakkotapauksia ja historiaa siinä mielessä, että tässä on tarkoituksena määritellä tärkeimmät toimet, joita nyt tarvittaisiin, jotta kuluttajat saisivat luottamusta lisää markkinoihin ja lisää toimintamahdollisuuksia. Meillä on esimerkiksi Euroopan unionin kansalaisuutta koskeva mietintö, sisämarkkinat, digitaalinen agenda, tiedonanto sähkökaupasta, tiekartta, resurssien tehokkaasta käytöstä. Meillä on kaikenlaisia elementtejä tässä mukana ja nämä kaikki kuuluvat kokonaisuuteen, joka muodostuu erilaisista keskustelusta ja tapaamista, joita tässä parlamentissa on käyty. Horisontti 2020 ohjelmassakin asia käsitellään. Siinä mielessä pyritään ymmärtämään kuluttajien käyttäytymistä. Niin, että huomioitaisiin terveysturvallisuus ja kehityksen kestävyys tulevaisuudessa. On tärkeää panna merkille, että tämä asia, josta tänään aloitamme keskustelun, asettuu hyvin konkreettisiin kontekstuaalisiin puitteisiin talouskriisi ja sosiaalikriisi, joka vielä Euroopan unionissa vaikuttaa erityisesti joissakin sen maissa, edellyttää pohdintaa siitä, mikä on kuluttajien rooli Euroopan talous- ja sosiaalijärjestelmässä. Olisi katsottava, kuinka nämä taloudelliset suhtadanteet vaikuttavat kuluttajiin, nimenomaan kun ajatellaan kuluttajien luottamusta talousjärjestelmään. Luulen, että kuluttaja olisi tässä käsitteltävänä sisämarkkinoiden objektina ja, ja vielä enemmän oikeus subjektina. Kansalaisilla pitää olla oikeuksia, joiden kautta ne voivat käsitellä tilanteita huomioiden erityistarpeet. kun työmarkkinat ovat yhä epävarmempia ja työttömyys nousee, ostovoima vähenee ja yksityiset säästöt vähenevät, epätasa-arvo nousee. Kaikki nämä ovat tekijöitä, jotka nyt ovat yhtä aikaa tapahtumassa ja ne ovat muuttamassa kulutus tottumuksia. Ja siinä mielessä voidaan havaita tiettyjä kuluttajaprofiilimuutoksia. Mielestäni olisi pohdittava sitä, kuinka otamme nämä elementit mukaan tulevaan mietintöön, jota olemme valmistelemassa. Erityisesti olisi huomioitava haavoittavassa asemassa olevien kuluttajien, kuluttajien kohdistuvat jännitteet ja kuluttajajärjestöjen tilanne. Usein nämä järjestöt ovat aivan hukkumassa eri ongelmia, jotka johtuvat nykytilanteesta. Komission ehdotusta voidaan pitää arvokkaana panoksena, joka antaa osviittaa tulevalle työllemme. Toki on tärkeää ottaa mukaan nämä pohdinnat, jotka juuri mainitsin. Jäljitettävyys on seikka, joka olisi huomioitava sille olisi annettava enemmän painoarvoa. Niin sitten merkinnät ja tiedot tuotteista, sosiaaliset olosuhteet, joissa tuotteita tuotetaan, ympäristökestävyys, sosiaalinen kestävyys tuotteiden ja palveluiden tuottamisessa, AY-järjestöjen tunnustaminen, kunnollinen työ, kaikki nämä ovat ulottuvuuksia, joita olisi riittävässä määrin käsiteltävä. Mielestäni meidän olisi esitettävä myös joitakin huomioita Euroopan kuluttajien tilanteessa globaalissa maailmassa, jossa tavaroita ja palveluita koskevia kauppasääntöjä ei rajoiteta ainoastaan EUn taholta, vaan paljon laajemmissa ympyröissä, kuten VTOn kautta. Olisi katsottava, kuinka kansainvälisten markkinoiden sääntely vaikuttaa Euroopan kuluttajiin. Myös rahoitusjärjestelmäkriisi ja sen kielteiset vaikutukset kuluttajiin, erityisesti tietyt rahoitusmarkkinatuotteet tuotteet ovat ai- saattaneet sadat tuhannet Euroopan kansalaiset hyvin vaikeisiin tilanteisiin. Ja voisin mainita tästä Espanjan esimerkkinä tuhannet ja tuhannet espanjalaiset ovat kärsineet erilaisista tuotteista ja, ja kiintiöpapereista ja tuotteista, jotka ovat tulosta e, tästä rahoitussektorin tekniikoista. Nämä kaikki ovat asioita, jotka olisi saatava mietintöön mukaan. Samoin terveys ja koulutus olisi mukaan otettava. Lopuksi Mielestäni olisi pohdittava, kuinka tämä kuluttaja-agenda näkyy taloudellisessa ulottuvuudessa. Mikä on sen talouden ulottuvuus, mikä on sen taloudelliset kustannukset, jos se halutaan käynnistää. Meidän olisi arvioitava tilannetta aikataulujen ja toimintatapojen suhteen sen täytäntöönpanoa varten. Ettei tämä olisi pelkästään retorista, teoreettista puhetta, vaan todellinen väline kuluttajien puolustamiseksi, jotta kuluttajat kokonaisuudessaan voisi olla tekijä, joka antaisi uutta potkua taloudelle näissä tilanteissa, joissa nyt olemme. Nyt jään odottelemaan huomioitanne tässä ensimmäisessä yhteisessä keskustelussa. Ja olen tietenkin avoin tietenkin kuuntelemaan teitä ja sitten myös tutkimaan kaikki ne panokset, joita teillä on annettavana, jotta saisimme lopputuloksena aikaan mietinnön, joka olisi mahdollisimman hyvä. Kiitoksia. Uh, well, thank you very much indeed, uh, Mr. Gassasamon. Uh, Kiitoksia oikein paljon. Mm, no niin, nyt kuulemme varjoesittelijöitä. Kollega Kaniet ei ole paikalla, mutta ehkäpä kollega Schwab kansanpuolen puolesta, kollega Schmidt Rosfoon puolen ruge on paikalla, minä olen paikalla, minä toimin ryhmänin varjoesittelijänä. Ja sitten puheenvuoro saavat muut kollegat, kuten sinä Luova ja Head. Niin, te haluatte siis ehkä sanoa vielä jotain. Kuka aloittaa? Kollega Schwab ehkäpä? Ich denke, das ist auch... Puheenjohtaja. On varmaan ihan kohteliasta, jos varjoesittelijä niin, että sanoin hänen puolestaan muutama sana, hänen ei välttämättä ole täällä paikalla. Ensinnäkin haluan kiittää alustuksesta. Se, mitä, tai siis meillä on, tässä on kyseessä hyvin kunnianhimoinen tiedonanto komissiolta. Siis tiedetään, että jotkut jäsenvaltiot ovat ihan mahdollisuuksiensa rajoilla. Kun otetaan huomioon nämä monet ehdotukset, ei pelkästään että miten he pystyvät toimeenpanemaan. Ajatellaan vaikka rahoitusmarkkina-asetusta, eli vähän olen epäileväinen, että kun näin paljon tulee ehdotuksia, niin tämä kunnianhimo, mikä tässä dokumentissa on, niin se on kyllä hyvin merkittävää. Mutta olemme kuitenkin yhtä mieltä ja kollega Ramos sitä painittikin, että kuluttajapolitiikka on tärkeä osa eurooppalaista politiikkaa ja niin täytyy pysyä ja että kuluttajapolitiikka on silloin erityisen vaikuttava tehokasta, kun se perustuu tietoon ja kuluttajan valistukseen. Ja sen vuoksi on varmaankin positiivista, kun komissio haluaa yrittää tätä kuluttajien tietoisuutta lisätä tietojen kautta. Se sanoo, että välineiden avulla, jotka perustuvat tietoon, niin että kuluttaja voi tehdä omia päätöksiä. Tietysti voi tätä tukea sisällön puolesta, mutta tietysti täytyy lopulta olla niin, että jäsenvaltiossa se on toteutettavissa. Jos meillä nyt onnistuu se, että kuluttajalle pystytään vahvemmin välittämään missä se on vielä onnistunut, että kilpailu, parhaat tuotteet ja ovat tärkeitä ja sitten jos kuluttaja tekee lopulta päätöksen parhaista tuotteista, niin se olisikin todella hyvin positiivista. Ja uskon, että joissakin kohdissa vielä tarvitaan keskustelua. En halua nyt puhua liian pitkään, joten mainitsen vain tässä, että olen jännittynyt siitä, että mitä tästä ryhmäkanteesta tulee, komissio on siinä vähän, ei paljasta kaikkia korttejaan. Olin minäkin kuullut, että ehdotus että tämä tähän keskusteluun vaikuttanut tämän vaihtoehtoinen ratkaisumenetelmän ehdotuksen kohtalo, mutta toisaalta odotamme mielenkiintoista keskustelua eteenpäin puolelta. Uh, thank you. Uh... Kiitoksia. Seuraavana Rosfoon puolesta edustaja Schmidt. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Libe liberaaliryhmä on tyytyväinen tähän ehdotukseen, koska siinä otetaan huomioon ongelmat ja haasteet, joihin täytyy tarttua. Ja minun mielestäni tämä teksti tarjoaa oivan katsauksen siitä, mitä on saatu aikaiseksi ja mitä on vielä tehtävä Euroopan unionin puolelta, jotta kansalaisten luottamus sisämarkkinoihin vahvistuisi ja jotta voitaisiin, voitaisiin suojella ja vahvistaa kansalaisten kuluttajien oikeuksia. Me olemme tyytyväisiä tähän asiakirjaan ja saaneen korostaa muutamia seikkoja. Ensinnäkin olemme tyytyväisiä siihen, mitä komissio ehdottaa toimenpiteiksi vuoteen 2014 asti elintarviketurvallisuuden osalta juuri tuoteturvallisuus, tu, tuoteturvallisuuteen liittyen. Sama pätee myöskin palvelun tarjoamiseen. Toisaalta on tietenkin selvää, että täytäntöönpanoa on vahvistettava erityisesti muutoksenhakuprosessia. Tällä hetkellä neuvotellaan tästä vaihtoehtoisen riitoratkaisumenettelyn RDAn tulevaisuudesta sekä ODR-järjestelmästä. Nämä lainsäädäntötekstit olisivat harppaus oikeaan suuntaan, jotta Euroopan laajuisesti kuluttajan oikeuksia voidaan vaalia. Ja henkilökohtaisesti voin sanoa, että olen aina kannattanut tätä Äh, joukkokannen mutta tiedän, että kaikissa ryhmissä ei asiasta olla samaa mieltä. Sitten kolmanneksi todettakoon, että on korostettava sitä, että on todellakin tarve lisätä kansalaisten valistamista että he tietävät, mitä oikeuksia heillä kuluttajina on. Eli tällä saralla täytyy tehdä vielä paljon työtä. Haasteena on se, että me löydämme oikean lähestymistavan, jotta kansalaisilla on riittävästi tietoa oikeana ajankohtana tarjolla, jotta he voivat tehdä valusteluita päätöksiä ja että he voivat tietää, minkälaisia oikeuksia heillä on tässä monimutkikkaassa ympäristössä. Me emme saa missään nimessä unohtaa sitä, että meidän on vahvistettava sisämarkkinoiden läpinäkyvyyttä. Tarkoitan tällä sitä, että kansalaiset voivat saada luotettavia, helposti saatavia ja verrattavissa olevia tietoja erityisesti rajat ylittävässä kaupan käynnissä. Kyse ei ole vain ainoastaan hinnoista, vaan myöskin laadusta ja tuotteiden ja palveluiden kestävyydestä. Tässä suhteessa on tärkeää, että rohkaisemme juuri EU-laajuisten nettiportaalien perustamista ja komissio tähän kyllä viittaa, mutta meidän täytyy muistaa, että kuluttajat käyttävät nettiä yhä enenevässä määrin vuoden 2014-2020 välisellä ajalle suunniteltavasta ohjelmasta keskustellaan paraikaa ja siinä yhteydessä korostetaan, että tällaisen yhteisen portaalin perustaminen on tarpeen. Lisäksi täytyy käytännössä säännöt kehittää Euroopan unionin tasolla ja varmistaa, ettei kuluten harhaan johtamista pääse tapahtumaan. Ja kollegani toivoo, että voimme, että hän voi käydä hyviä keskusteluja esittelin kanssa. Kiitoksia. Kollega Ryyle, olkaa hyvä. Grüßen, was der Berichterstatter gesagt. Mekin pidämme hyvänä, mitä esittelijä sanoi, ja pidämme hyvänä komission aloitetta. Ja iloitsemme siitä, että voisimme käydä mielenkiintoisia keskusteluja tässä vaiheessa, mutta olisin viitata siihen, että ei nyt yritetä tehdä päällekkäistä työtä. Se, mitä web-sivujen kohdalla tehdä, niin odottaisin, että mitä herra Rushfordin mietinnöstä tulee esille, että sitten nähdään, että tarvitaanko täydennystä, mutta mielestäni täytyy varoa, että ei tule päällekkäisyyttä aloitteissa. Se, mikä mielestäni on oikein, on se, että katsotaan vielä tarkasti sitä, mitä komissio nyt suunnittelee <clears throat> yleisessä tuoteturvallisuusdirektiivissä, mutta myöskin markkinavalvonnassa koska paras lainsäädäntö ei, ei auta mitään sekään, jos valvontajärjestelmät eivät toimi, eivät tee välintuloja ja valiokuntana olemme aina harjoittaneet kritiikkiä siihen, että tässä ei ole standardeja Euroopassa markkinavalvonnassa. Mielestäni siinä meidän pitäisi nyt kipeästi kiinnittää siihen huomiota. Komissio on jo vuosien ajan ilmoittanut, että se aikoo jotain tehdä tänä vuonna jälleen. Yhteismarkkina-aloite kakkosessa Tuleekohan siitä mitään sitten? Katsotaan. Mitä sitten tulee ryhmäkanteeseen? Siinä yhteydessä varmaan meidän täytyy käydä vielä keskusteluja, mutta minulle on vielä tärkeämpää se, että henkilökohtaisesti olen vähän tullut tästä välin keskeptisemmäksi, mitä tulee kuluttajille annettaviin tietoihin. Ja nyt kun ajatellaan tätä kuluttajadirektiiviä, niin sitä tulee hyvin selvästi esille, että monet kuluttajat eivät nyt pysty oikein käsittelemään tätä tietotulvaa. Erityisesti sellaiset, jotka eivät ole kovin hyvin informoituja, eivät kovin hyvin koulutettuja, heillä on ongelmia erityisesti, ja komissiolla on se tendenssi nähtävissä, joka valiokunnassakin se puhua avoimesti, että tässä annetaan liikaakin kuluttajille tietoa, mutta se auttaa vain tiettyä kerrostumaa kuluttajista. Muita se auttaa paljon vähemmän, ja varoittaisin myös siitä, että kuluttamisesta tehdään tällainen koko päivä työ ihan hyvä, jos toimet ovat vapaaehtoisella pohjalla, mutta ei se voi korvata hyvää. Kuluttajapolitiikka, informaatio on hyvä, mutta se pitää olla tavoitesuuntautuneisuutta eikä asettaa liian kovia vaatimuksia kuluttajille. Uh, thank you very much, Heidi. Paljon kiitoksia, Heidi Ryylö. Omalta osaltani voin ryhmäni varjoesittelijän ominaisuudessa todeta seuraavaa. Jatkaisin siitä, mihin Heidi päätti puheenvuoronsa. Komissio heinäkuussa tarjosi meille mielenkiintoisen työasiakirjan. Se liittyy kuluttajien aseman vahvistamiseen. Me olemme ilmeisesti tutustuneet samaan asiakirjaan, kuten sanoin, täältä löytyy juuri otsaka, joka liittyy tähän äh, vahvistettuun kuluttajan rooliin. Kulut, eurooppalainen kuluttajajärjestöliitto on viitannut juuri siihen, mitä täällä sanottiin tästä liiallisesta informoimista. Me olemme aina sanoneet, että niin kuin McCarthyn aikakaudella tästä asiasta sanottiin, niin tämä on aika hankala kysymys. Meidän täytyy tarkastella tätä asiaa tässä kokonaiskehyksessä. Ja varsinkin kun jäsenvaltiot joutuvat säästämään, niin meidän täytyy olla toimissamme hyvin realistisia. Meidän täytyy pohtia sitä, että miten voimme mahdollisimman kustannustehokkaasti lisäämään eurooppalaista lisäarvoa, josta olisi kuluttajille hyötyä. Eli tietoa on tarjolla vaikka kuinka paljon myöskin rajat ylittävässä mielessä – Eli tuoteturvallisuus, tiedot ja tuonti, valvonta, väärennettyjen tavaroiden tuonti ja niin poispäin. Näihin meidän täytyy kiinnittää jatkossakin huomiota. Ja kuten kollega Ramon totesi, kuluttajatkaan eivät voi ylien määrin käyttää rahaa ja tästäpä syystä pelkästään hintaan tuijottamalla ei päästä pitkälle, koska halvalla saadaan yleensä juuri näitä väärennettyjä tuotteita ja tämäkin täytyy pitää mielessä silloin, kun lähdemme tätä tekstiä muovaamaan. Pitkälti olemme samaa mieltä ja minä uskon, että me voimme hyödyntää jo tehtyä työtä. Eli tässä tämä yleisluonteisempi huomautus näin alkuun joka tulisi huomioida. Ja tässä yhteydessä täytyy pohtia tietenkin tätä täytäntöönpanoa kysymystä. Me olemme jo hartiavoimin tehneet työtä koskien direktiiviä, jossa käsitellään väärän tyyppisiä liik- liikekäytäntöjä. Me tiedämme tähän liittyvää kansallista lainsäädäntöä on olemassa mitä erilaisia. Ja ongelmana on juuri resurssien puute. Meidän täytyy pyrkiä valistamaan kansalaisia heidän oikeuksistaan. Minä uskon, että se hoidetaan pääasiallisesti kansallisin toimin, eli jatketaan kansallisten kuluttajansuojaviranomaisten tukemista. Tämä on tärkeää työtä, mutta meillä ei ole totta puhuen rahaa mihinkään suuriin eurooppalaisiin valistuskampanjoihin, joten meidän täytyy rohkaista jäsenvaltioita toimimaan tehokkaasti, eli tarjoamaan kuluttajille yhteyspisteitä, ainakin kotimaassani näin tehdään, eli yritetään niputtaa näitä töitä, eli perustamaan tällaisia yhden luukun järjestelmiä. Ja sitten vielä pari muutakin huomiota tähän liittyen. Mitä tulee tulevaan ohjelmaan, niin olen tyytyväinen siihen, että pitkään odotettu pakettimatka ehdotuskin löytyy tästä tekstistä. Vuoden 2013 alkupuolella olisi hyvä saada komissiolta vi- viestiä siitä, miten tämän asian tiimoilta jatketaan. Me tiedämme, että tämän asian tiimoilta on tapahtumassa melkoisia mullistuksia erityisesti online-markkinoinnista johtuen ja tiedän, että monilla muillakin aloilla, joiden suhteen teemme yhteistyötä eri valiokuntien kanssa, kuten rahoituspalveluiden osalta, niin me toivoisimme tiivistettyä yhteistyötä ja siinä suhteessa tarkastella juuri kuluttajan suoja kysymyksiä. Ja sama pätee myöskin energia, energiakustannuksiin. Eli nämä täytyy huomioida omissa ehdotuksissamme, eli pohtia aina sitä lisäarvoa, joka tällaisen lainsäädännön kautta voitaisiin saada aikaiseksi. Ja lopuksi toteaisin vielä seuraavaa. Mitä tulee kuluttajaluottoihin, me olemme juuri äänestäneet tästä asiaa koskevasta mietinnöstä ja on hienoa, että tätäkin asiaa on nyt käsitelty. Ja sitten ihan lopuksi, no äsken sanoin jo, että Tämä on viimeinen huomautukseni, mutta vielä viimeinen huomautus. Tiedän, että kun muissakin valiokunnissa ehdotuksia tehdään, kuten meilläkin, niin yksi asia liittyy käytettyihin ajoneuvoihin. Kun katsotaan scoreboard tekstiä niin juuri kuluttajat ovat tyytymättömiä siihen, mikä on tällä hetkellä käytäntö käytettyjen ajoneuvojen kaupan osalta. Erityisesti ongelmana on mittarilukemien oikeellisuuden tarkistamismahdollisuus. Ja sitten vielä ajoneuvojen rajat ylittävä rekisteröinti sekä vuosittaiset katsot, katsastukset. Nämä periaatteessa liittyvät liikenneturvallisuuteen, mutta ne liittyvät myöskin markkinoihin ja tähän mittarilukemaan kysymykseen ja siihen, että miten näitä asioita ylipäätään käsitellään. Joten meidän tulisi pyytää komissiota tekemään meidän kanssamme yhteistyötä ja tarkastelemaan sitä mahdollisuutta, että voitaisinkohan tätä kuluttajaulottuvuutta näidenkin asioiden tiimoilta vahvistaa. Belgiassa, jos satutte tietämään, niin täällä järjestelmä on sellainen, että se ei ole veromaksajien kukkaroa keventävä järjestelmä, vaan se on todellakin onnistunut vähentämään mittarilukemien rukkaamiskäytäntöä melkoisessa määrin, joten olisi hienoa, jos tämä voitaisiin huomioida myöskin laajemmin täällä Euroopassa ja ehkäpä tämä voitaisiin lisätä yhdeksi keskeisimmäksi kysymykseksi tässä asiakirjassa ja linkittää se muihin kysymyksiin, jotka tarjoavat omalta osaltaan eurooppalaista lisäarvoa. Siinäpä omat kommentit ja sitten muihin kollegoihin. Tiedän, että tänne on tullut väkeä lisää paikalle, joten kaikilla mahdollisuus käyttää puheenvuoroa. Ensimmäisenä puheenvuoron saa Seno Loova ja hänellä jälkeen edustaja Head. Onko muita halukkaita. No, ensin edustaja Senalova. Eh, já bych chtěla poděkovat komisi za sdělení panu zpravodaj. Haluaisin kiittää komissiota tästä tiedonannosta ja esittelijää hänen panoksesta keskusteluun. Haluaisin nyt käyttää puheenvuoron erityisesti koskien sitä, mitä täällä on viimeksi sanottu, ja mitä puheenjohtaja sanoi. Meillä on tärkeä prioriteetti se, että kuluttajille tiedotetaan asioista ja tätä täytäntöön pannaan paremmin. Minun mielestäni meidän ei pitäisi huolehtia ainoastaan tiettyjä palveluja ja tavaroita koskevasta tiedotuksesta kuluttajille, vaan meidän olisi erityisesti luotava riittävää politiikkaa niin, että saadaan kunnolliset puitteet tälle kaikille. Olen sitä mieltä, että kuluttajasuojakeskukset ja järjestöt Euroopassa ansaitsevat asialliset puitteet toiminnalleen. En usko, että näin asia olisi monissakaan Euroopan unionin maissa tällä hetkellä. Toinen asia, jonka haluaisin mainita, joka liittyy kuluttajiin, koskee komission julkisia kuulemisia. Minun mielestäni olisi helpotettava sitä, että näitä komission asiakirjoja paremmin saataisiin käsillä kaikkialla Euroopan unionissa. Uskon, että tämä olisi tehokas tapa kuroa umpon demokraattista vajetta ja lisätä kuluttajien luottamusta. Olen myös yhtä mieltä eh, toisen edustajan kanssa täällä. Ei tietoa pitäisi pitää tekosyynä niin, ettei puolustettaisi eh, kuluttajan oikeuksia. Tämän lainsäädännön täytäntöpano ja valppaus on aivan keskeistä kuluttajien oikeuksia on puolustettava. Haluaisin mainita myös talous- ja sosiaalikomitean lausunnon, jonka asiakirjassa viitattiin useisiin lainsäädäntöasiakirjoihin tältä alalta. Toivon, että pian tehdään lainsäädännöllinen ehdotus asiasta, jossa käsitellään myös ryhmäkanteet ja riitojen ratkaisumenettelyt, niin kuin täällä mainittu. Minusta nämä kuuluvat puitteisiin ja meidän pitäisi päästä eteenpäin tämän tyyppisen lainsäädännön kanssa. Kiitoksia. Uh, thank you, Mrs. Kiitos ja seuraavana edustaja Head. Tack så mycket och jag vill tacka rapportören för... Haluan kiittää esittelijää alustuksesta ja olen täysin näiden ajatusten takana, joita hän esitteli finanssikriisin aikana, kun kulutus on korkealla. On todellakin tärkeää, että Euroopassa jatketaan parasta mahdollista työtä, että suojataso olisi <clears throat> mahdollisimman korkea ja on kovin tärkeää, että koko ajan pyrimme siihen kaikissa kulutukseen liittyvissä kysymyksissä. Silloin on myös tärkeää, että teemme puolesta, työtä sen puolesta, että valvontaa parannetaan. Ryhmäkanne on erityisen tärkeä kysymys. Siitä on keskusteltu ainakin viime kahdeksan vuoden aikana, jolloin olen seurannut sitä täällä parlamentissa, ja sitä, sen kysymyksen käsittelyn jatkaminen on tärkeää. Minä tapasin joitakin nuoria eurooppalaisia eri maista kaksi viikkoa sitten suuressa kokouksessa täällä Brysselissä, jossa keskusteltiin siis nuoret <clears throat> jotka olivat näkövammaisia. He, heidän mahdollisuuksistaan yhteiskunnassa ja kuluttajina puhuttiin. Jos on kuulovamma, niin täytyy saada esimerkiksi kirjallista tietoa ja sokeat nuoret puhuivat merkinnöistä ja että voisi olla tätä sokean kirjoitusta heille. Eli suuri vastuu on meillä siitä, että kuluttaja, kuluttaminen olisi korkealaatuisempaa Euroopassa ja suojatason on oltava erityisen korkealla. Yes. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Onko muita kommentteja? Vivi Michu, tervetuloa. Te varmaankin puhutte sekä oikeus- että kuluttaja-asioiden pääosaston puolesta ja sen jälkeen neuvoston työryhmän puheenjohtajalle – mahdollisuus kommentoida asioita, mutta ensin komissiolle, olkaa hyvä. Good morning, honorable members. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat. Olen iloinen voidessani olla täällä Sankon edustajan puolesta ja oikeuspääosaston edustajana kertomassa teille meidän kommenteista koskien tätä kuluttaja-agendaa. Sehän hyväksyttiin toukokuussa ja tänään me olemme keskustelleet asiasta ensimmäistä kertaa, mutta kymmeneltä alkaa keskustelu myöskin kilpailuasiain neuvostossa Luxemburissa. Eli siellä keskustellaan myöskin tästä samaisesta kuluttaja-agenda-asiakirjasta. Me toki olemme tietoisia siitä, että silloin kun tämä kustannuskysymys on näin korkea, niin me olemme tietoisia siitä, että meidän täytyy suojella kuluttajien oikeuksia ja me olemme kuunnelleet esittelijöitä ja varjoesittelijöitä selvittääksemme, että miten näillä ehdotuksilla tähän tavoitteeseen voitaisiin päästä. Olen erittäin tyytyväinen tähän tilanteeseen, koska muistan, että silloin kun keskustelimme puheenjohtajan kanssa kattavasta kuluttajastrategiasta, niin silloin tuli esille juuri se, että miten meidän tulisi edetä. Siitä on keskusteltu monen vuoden ajan. Ja tänään tilanne on sellainen, että me pohdimme juuri sitä, että minkälaisten toimien avulla saadaan tuloksia aikaiseksi ja mitä on tähän mennessä saatu aikaiseksi. Saanen kiittää teitä tämän valiokunnan viime vuonna tekemästä työstä Filideksin mietinnön osalta. Se oli hyvin arvokasta työtä, eli täytäntöönpanoja ja kuluttajan aseman vahvistamisestahan oli siinä kyse. Ja kun resursseja on vähän tarjolla, niin meidän täytyy yrittää saada enemmän aikaiseksi vähemmillä varoilla. Ja meidän täytyy lisätä koordinaatiota ja yhteistyötä. Meidän täytyy vaihtaa kokemuksia ja tietoja yhdistää voimiamme Euroopan laajoisesti, mutta jäsenvaltioiden vastuulla on varmistaa, että kansalliset täytäntöönpanoviranomaiset voivat riittävin varoin ja henkilöstö määrin toteuttaa toimensa. Me tulemme varmistamaan sen, että eurooppalainen kuluttajalainsäädäntö voidaan panna täysimääräisesti täytäntöön. Minä uskon, että tällä hetkellä olemme onnistuneet jo tekemään aika hyvää työtä nykyisien resurssien avulla ja me olemme jo keskustelleet jäsenvaltioiden kanssa kuluttajansuojan direktiivistä ja se on tarkoitus astua voimaan vuoden lopussa. Kuluttaja-agendassa korostetaan muun muassa sitä, että kuluttajille täytyy tarjota mahdollisuus äh, muutoksen hakuun. ADR ja ODR-ehdotuksemme ovat tässä suhteessa hyvin tärkeitä. Me emme saa unohtaa sitä, mitä te totesitte, eli kuluttajajärjestöjen rooli. Kuluttajien äänen vahvistaminen on edellytys, jotta kuluttajapolitiikka olisi tehokasta. Meidän täytyy saada tukea kansallisilta viranomaisilta, mikäli haluamme saada hyviä tuloksia aikaiseksi. Ja tämä kuluttaja-agenda on omiaan juuri vahvistamaan kuluttajajärjestöjen roolia. Samalla me tarvitsemme myöskin vahvaa toimintaa markkinapuolella, jotta voimme taistella niitä vastaan, jotka eivät noudata yleisiä markkinapelisääntöjä. Tähän kuluttaja-agendaan olemme lisänneet digitaaliseen energia, rahoitus ja liikennesektorit, koska niitä pidetään kuluttajan näkökulmasta katsottuna keskeisimpänä, koska ne vaikuttavat kuluttajien kukkaran suurimmassa määrin. Eli näihin tulee todellakin pureutua. Saanen vielä lisäksi korostaa kahta keskeistä haastetta. Ensinnäkin tarvitsemme vahvempia kulutuskäytäntöjä ja suojeltava heikoimmassa asemassa olevia kuluttajaryhmiä. Ja saaneen korostaa myöskin rahoituksellisten ohjelmien merkitystä. Meillä on ohjelma, joka ulottuu vuodesta 2014 vuoteen 2020. Lisäksi tämä löytyy myöskin kuluteen oikeusohjelmasta, joka on myöskin voimassa vuodesta 2014 lähtien. Nämä ohjelmat ovat aika lailla pieniä, mutta niiden merkitys on keskeinen silloin, kun kyse on EUn kuluttajapolitiikan toteutumisesta. Me uskomme, että tämä kuluttaja-agenda tarjoaa hyvät kehykset jatkotoimenpiteille ja haluan lopuksi vielä todeta, että paketti matka, kysymykset tulevat esille ensi vuoden alkupuolella, eli silloin se toivottavasti astuu voimaan. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia kollega Louis Michou. Hienoa, että esititte myöskin omat prioriteettinne. On hienoa kuulla niistä ja me tietenkin tulemme jatkamaan tiivistä yhteistyötä esittelijän kanssa juuri niidenkin asioiden tiimoilta, jotka mainitsitte. Ja sitten neuvoston puolelta. Olkapa hyvä. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, έχω ακούσει με ιδιαίτερη προσοχή τα όσα έχουν λεχθεί από τους προλαλείς. Olen kuunnellut kovin huolellisesti, mitä täällä jäsenet sanoivat. Haluaisin sanoa, että olen kovin iloinen, että olen täällä ja että minulla on mahdollisuus sanoa siitä, mitä puheenjohtajamaa on saavuttanut kuluttajapoliittisessa toimintaohjelmassa. Tietysti 2014-2020 ohjelma antaa rahoituksen kaikille tälle. On ohjelma, jota Luxemburgissa käsitellään tällä hetkellä kilpailukyvystä vastaavien ministeriöiden kesken on koko joukko tavoitteita ja pyrkimyksiä, jotka neuvosto on asettanut. Ja tässä vaiheessa haluaisin tietysti myös kiittää komissiota tuesta ja avusta. Haluaisin myöskin mainita, että mm, puheenjohtajamaa on varma, että kuluttajaohjelma-asetus, joka mm, tarjoaa rahoituksen tälle koko joukolle asioita kuluttaja-asioissa, että kaikki on menossa oikeaan suuntaan ja olemme varmoja, että meillä on kovin positiivinen tulos tulossa. Päätöslauselma. Päätöslauselma luonnoksesta valmistellaan Luxemburgissa. Siellä on optimismin henki siinä ja tyytyväisyys eri asioihin, jotka koskevat kuluttajan suojelua. Suojelu ennen kaikkea, hyvät palvelut, elintarvikkeet, niin, että vahvennetaan äh, sääntelypuitteita. Myöskin käsitellään uutta monimutkaista tilannetta markkinoilla, jossa kuluttajilla täytyy olla paremmat tiedot, jotta olisi äh, oikea kuva oikeista hinnoista. Lainsäädännön parantaminen ja suojelu ylipäänsä – koska ilman asianmukaista lainsäädäntökehystä ilman tietoa ei ole kunnollista kuluttajansuojeluakaan. Sosiaaliset muutokset täytyy ottaa huomioon, sopeutetaan politiikkaa arkipäivän elämään, niin, että toteutetaan kuluttajan suojaa myös digitaalisen aikana. Digitaaliset sähköiset markkinat täytyy ottaa huomioon ja tietysti myös haavoittuvassa asemassa olevat kuluttajat, kuten monet puhujat täällä ovatkin maininneet. Puheenjohtaja, haluaisin siis sanoa, että kuluttajat ovat todellakin liikkeelle paneva voima. Kuten Rova Mihu sanoi aiemmin taloudessa, 56 prosenttia bruttokansantuotteesta EU-ssa. Neuvoston päätös siitä tulee vahva poliittinen viesti mielessämme, jotta kuluttajan oikeuksia voidaan vahventaa kautta linjan. Ja mielestäni, jos voidaan näin sanoa, että se on rakennuspalikkakulmakivi myöskin monille aspekteille, joilla kehitetään yhteiskuntamme tulevaisuudessa ja myöskin kasvulle, kun tuotanto ja markkinat globalisoituvat, niin sekin on asia, joka täytyy ottaa huomioon. Kolmasosa kuluttajista ei tunne oikeuksiaan. He eivät tunne itseään oloaan varmaksi markkinoilla. Tämä ilmasto täytyy muuttaa, tilanne täytyy kääntää päälailleen. Tarvitsemme lainsäädäntöä. Kuluttajan suoja on, on tärkeä ei pelkästään kuluttajille, vaan myös yrityksille. Kansallisten viranomaisten välistä yhteistyötä täytyy vahventaa, kuten puheenjohtaja mainitsitte aiemmin. asianmukaista toimeenpanoa ei ole ei toivottavilleen käytäntöjen osalta, joten myöskin yritysten järjestöjen täytyy olla tukemassa sitä, että kuluttajat voisivat vaatia oikeuksiaan asianmukaisesti. Joten koko laajakirja asioita, jotka liittyvät kuluttajiin, vaativat sitoutumista jäsenvaltioiden EUn puolelta lainsäädännön toimeenpanoon erityisen tärkeää, jotta voidaan saavuttaa kuluttajien luottamus ja voimaannuttaa heitä. Valmistelemassamme tekstissä mainitsemme tuloksia 2008 parlamentin päätöksestä, joka liittyy kuluttajien oikeuksiin. 3. maaliskuuta 2010 päätös myös, joka koskee Eurooppa 2020 strategiaa. Mainitsemme myös 10. toukokuuta 2010 julkilausuman, joka koskee digitaalista toimintaohjelmaa Euroopalle ja tarvetta vahventaa kuluttajien luottamusta sisämarkkinoilla. Mainitsemme myös tulokset 30. toukokuuta 2011 neuvoston tekstistä ja nyt englanniksi komission raportti 12. toukokuuta 2011, joka koskee haavoittuvassa asemassa olevia kuluttajia mainitaan myöskin. Puheenjohtajalla maalla on se tunne, että päätöslauselman kautta että hyvin selkeä poliittinen viesti voidaan välittää, jotta päästään eteenpäin jotta voimme päästä tästä talouskriisistä eroon. Siinä kuluttaja on avainasemassa. No, pahoittelen, että puhuin tässä aika pitkään, mutta ymmärtänyt, että tämän asian luonne on niin tärkeä, koska kuluttaja todellakin on sisämarkkinoiden ytimessä, eikä häntä voida unohtaa tai ylenkatsoa. Uh, Paljon kiitoksia. Toden totta, Harvoin voimme saada neuvostosta näin päivitettyä tietoa jäsenvaltioiden kannoista. Oikein paljon kiitoksia. Tämä on harvinaista herkkua ja olisi hienoa, jos lopputeksti voitaisiin jakaa meidän käyttöön. Varmaan ministerit tämän luonnoksen hyväksyvät, mutta valiokunnan jäsenille olisi tärkeää, että he saisivat tämän hyväksytyn asiakirjan käyttöönsä. No niin, sen verran tästä aiheesta, mutta kollega Ramon saa vielä mahdollisuuden vetää narut yhteen ja ehkä hän voisi kertoa meille myöskin jatkokäsittelyn aikataulusta jotain. Olkaapa hyvä. Merci beaucoup. Gracias, eh, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita panoksista tähän ensimmäiseen keskusteluun. Kiitän myös komissiota ja neuvostoa näistä täydentivistä tiedoista. Ne varmasti otetaan huomioon. Meidän on asianmukaisesti perehdyttävä jo TSK on antamiin lausuntoihin sekä alueiden komitean lausuntoihin, joten meillä on tässä runsaasti materiaalia, joka antaa ajatella, että kuluttajapolitiikan agendasta tulee kyllä merkittävä asia ja päästään tavoitteisiin määräajoista ja aikataulusta. Tänään aloitimme tämän ensimmäisen mielipiteiden vaihdon. Huhti-toukokuussa 2013 tämä mietintö pitäisi saada täysistunto kuntoon. ajatus on se, että 17. joulukuuta saataisiin ensimmäinen mietti tämän luonnos tähän valiokuntaan ja sitten vähän aikaa tarkistusten jättämiselle. Ja kaikki tietenkin tuntevat siihen liittyvät menetelmät tässä vaiheessa kaikille ja haluaisin vielä ilmaista haluni ottaa vastaan mahdollisia panoksia ja tehdä hedelmällistä työtä. Kiitoksia. Good. Well, thank you very much. Hyvä. Paljon kiitoksia. Mielenkiinnolla jäämme odottamaan tätä tekstiä. Varjoesittelijät varmaan haluaa vielä ennen 26. lokakuuta mennessä käydä tämän teidän kanssanne läpi. 10. tammikuuta mennessä tämä asia täytyy saada suht hyvään kuntoon ja sitten tarkistusten käsittely helmikuussa ja äänestys sitten sen jälkeen. Tämä on aika pitkä tämä käsittely aika, mutta näin se vaan menee. Me olemme hiukan aikataulussa, aikataulusta myöhässä. Mutta se ei varmaankaan haittaa, mutta ennen kuin lähdemme äänestämään, niin pari puheenjohtajan ilmoitusta, kun kaikki ovat paikalla. Saa niin pyytää hiljaisuutta, täällä on aikamoinen melu. Ensinnäkin muistuttaisin jäseniä siitä, että niin te olette varmeinkin saaneet kutsun ja ohjelman sisämarkkinaan viikko, viikko ohjelmaan liittyen. Sehän alkaa maanantaina. Kaksi kuu kaksi salissa se tilaisuus järjestetään. Valitettavasti emme pääse täysistuntosaliin, joten tila on kortilla. Aloitamme kello 10. tilaisuudessa olen minä paikalla. Ja sitten Barroso on paikalla ja lisäksi Jacques Delorsin tulee paikalle kertomaan omista näkemyksistään. Hän alun alkaen komission puheenjohtajan ominaisuudessa aloitti tämän työn ja myöskin Mario Monti tulee olemaan paikalla. Sen jälkeen keskustelemme sisämarkkinoiden saavituksista. Paikalla ovat Louis Grec ja Rousatou ja muita tärkeitä kollegoja, kuten John Daly. Sitten iltapäivällä sisämarkkinoiden haasteet. Paikalla Barnier. Silikiutius Kereikasta. Muistatte hänen käyneen valiokunnassa, sitten Andreas Schwab on paikalla. Ja sitten vielä nuorten palkitseminen, kollega Mandels paikalla, Barnier samoin sekä Pitella, joka sitten päättää tilaisuuden kello 17. Siinäpä tämä asioiden kirjo. Toivottavasti tämä ohjelma teille sopii. Jos käytte netissä katsomassa tätä ohjelmaa, niin havaitsette, että tämän liput on myyty loppuun, mutta jos teitä kiinnostaa tämä tilaisuus, niin yrittäkääpäs jotenkin saada itsellenne vielä paik- paikan. Okay. Um, I just wanted to um, Uh, just to record our thanks to Karen Yearbull. Kollega Niebol, hän on täällä Tanskan hallituksen edustajana ja hän on ollut täällä ja palaa Tanskaan ihan lähipäivien aikana ja tämä on hänen viimeinen valiokuntansa, joten voisitteko välittää hänelle kiitokset ja terveiset. Ja sitten vielä seuraavat asiat esityslistalla. Ensinnäkin kolmikantaneuvotteluiden päivitystiedot kahden tärkeän aihealueen tiimoilta. Näitä asiakirjoja on käsitelty hyvin pitkään ja toivotan tervetulleeksi komission edustajan. En tiedä, kuka puhuu komission puolesta. Barbara siis komission puolesta yrityspääosastosta ja sitten Maria Tsingu, hän on neuvoston työryhmän puheenjohtaja. molempiin asiakirjoihin liittyen voitte sitten kertoa neuvoston käsittelyn tilanteesta. Tarkoituksena niin on toimia siten, että esittelijä saa puheenvuoron. Hän voi kertoa meille, mikä on tämänhetkinen tilanne. Ja kun tätä asiaa on nyt käsitelty vaikka pitkään, erityisesti kollega Fanne Kampin toimesta, voitaisiin siis kertoa kolmikantaneuvotteluista ja toivoisin, että kollegat voisivat hyväksyä nämä tekstit, jotta ne voitaisiin sitten ottaa täysistuntokäsittelyyn parin viikon päästä. Eikö hetkinen marraskuussa? olemme saaneet neuvoston kirjelmän, jossa sanotaan, että jos parlamentti hyväksyy tekstit, niin silloin hekin te- niin tekevät. Konferaatti puhuu Panseerin puolesta traktoridirektiiviin liittyen, joten aloitetaanpas hetkinen, mistä aloitetaan, traktoreista vai moottoriajoneuvosta? No aloitetaan traktoreista, se on varmaankin sellainen suhtkot suoraviivainen asia, joten konferaatti puhuu Panseerin puolesta tästä traktoriasiasta. Olkaapa Panzeris. Kiitoksia puheenjohtaja. Kollega Panzeri pahoittelee, että ei ole päässyt paikalle. Hän on nyt Maghreb-valtuuskunnan puheenjohtajan ominaisuudessa institutionaalisissa tapaamisissa ja tästä syystä ei päässyt tänne. Hän pyysi minua kiittämään varjoesittelijöjä varjoesittelijöitä ja parlamentin sihteeristä ja kaikkia niitä, jotka ovat eri ominaisuuksissaan osallistuneet keskusteluihin ja tavoitteisiin pääsemiseen, jotka vaikuttivat hyvinkin hankalilta, mutta kaikeksi onneksi kolmikanta neuvotteluissakin nämä asiat saatiin myönteisesti ratkaistua. Haluaisin ly- lyhyesti muistuttaa neuvottelujen tärkeimmistä asioista. Ne on kuvattu artikloissa 7 ja 8 ja koskee tu- turvallisuusvaatimuksia. Sitten täällä on kohta 16, joka koskee tiedotusta, korjauksia ja huoltoa varten. Ja sitten on pitkään puhuttu täytäntöpanosäännöksistä ja, ja tämän lainsäädännön voimaan astamisesta. Artikloista 7.8 käydyt keskustelut päättyvät myönteisesti. Niistä puhuttiin pitkään. Se oli aika arkaluontoinen keskustelu, niin kuin aika usein tekniset keskustelut ovat, mutta lopputulos on myönteinen, koska nyt mukaan otettiin näihin tyyppihyväksyntämenettelyihin otettiin merkittäviä turvallisuusseikkoja mukaan, niin kuin useat osapuolet pyysivät, ja näin lopulta kävi. Mitä sitten tulee, näin, näin kävi myös matkustajien turvallisuuteen liittyvät kysymykset. Kaikkein tärkeimpiä ovat auton hallintavälijärjestelmät, eh, staat- hydrostaattiset järjestelmät eh, ja niiden on hyvin tärkeää voida eh, suojata liukumis- ja putoamisvaaroista ja automaattiset pysäytysjärjestelmät hätätilanteessa ovat myös tärkeitä. Kaiken kaikkiaan valiokunnassa tehty työ johti hyvin, hyvin tuloksiin. Samoin äh, luku 16. Kompromississa otetaan huomioon tämän alan ominaisluonne niin, että voidaan saada tiedot syrjimättömällä tavalla käyttöön sekä valtuutetuille korjaajille että riippumattomille tahoille. Standardi Kertomuksessa huomioidaan pienten sarjojen ominaisuudet. Ne ovat myös teknisesti kaikkein hankalampia asia, hankalin asia käsitellä. Sitten täytäntöönpanon aikataulusta tässä on otettu huomioon monitahojen kannat ja valiokunnan toivomuksen mukaan on otettu käyttöön porrastettu voimaan astuminen eri tuotteiden välillä. Eli yhtäältä tämä voimaanastumisen, voimaanastuminen asetuksen osalta on yhdenmukainen, mutta sitten on joustavuuselementtejä mukana, joita todella pyydettiin. Hyvin tiivistynyt esitin nämä asiat myös aika paineen takia. Ja esittelijä Pantseri on sitä mieltä, että tämä on myönteinen tulos ja Pantseri pyytää tukea näille ratkaisuille äänestyksessä, johon pian menemme. Kiitoksia. Well, thank you very much. I think that was a good summary. Paljon kiitoksia. Tämä oli oiva yhteenveto näistä tärkeimmistä saavutuksista neuvotteluiden suhteen. Niin, varjoesittelijät ovat Schwab, Manders, Ryde ja minä. Olemme olleet tässä pääselitti mukana. Salvin joo myöskin. Haluaako joku varjoesittelijöistä sanoa jotain? Jos ei, niin kiitoksia oikein paljon. No niin, äänestetään komission ja neuvoston kannanottojen jälkeen yhtenä nippuna kollega Fannin Kamp nyt omana, omasta ehdotuksesta. Olkapa hyvä. Kiitoksia herra puheenjohtaja italialaisen kollegan alustuksen jälkeen haluaisin kiittää kaikkia parlamentin ja komission ja neuvoston edustajia siitä, jotka viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana ovat tukeneet minua. Marraskuussa 2010 Belgian puheenjohtajuuskauden aikana aloitimme tämän työn Unkarin, Puolan, Tanskan ja Kyproksen kollegoiden kanssa olemme sen jälkeen tehneet yhteistyötä. Kyse oli siis todellakin eurooppalaisesta lähestymistavasta. Varjoesittelijät, erityisesti Westfall ja Ryyle, ovat todellakin auttaneet minua suuressa määrin ja minä pääsin nauttimaan tästä hienosta yhteistyöstä. Tämä asetus, herra puheenjohtaja, on omiaan parantamaan tätä vihreämpää ulottuvuutta yhdellä teollisuuden sektorilla. Me emme saa unohtaa sitä, että me toimimme ikään kuin mittakeppinä sekä sisämarkkinoille että myöskin kansainvälisille sille markkinoille. Erityisesti kiinalaiset ja korealaiset voisivat ottaa esimerkkiä tästä meidän ehdotuksestamme ja näin, näin meidän toimijat saavat riittävästi aikaa sopeuttaa toimensa tähän uudistukseen. Keskityimme lähinnä näihin jarrujärjestelmiin. Te itse toimitte varjoesittelijänä ja toistan uudemman kerran, että on melkoinen haaste saada valiokunnan puheenjohtaja varjoesittelijäksi. Te olitte siis mukana käsittelemässä tätä nimenomaista asiakohtaa ja mehän sovimme siitä, että Euroopan komissio voisi tulevan neljän vuoden aikana laatia kustannushyötyanalyysin tästä ABS-järjestelmästä, joka liittyisi kevyisiin ajoneuvoihin ja alle 125 kuutiosenttimetrin kaksipyöräisiin ajoneuvoihin. Me olemme keskustelleet myöskin britti kuljettajien kanssa. He pelkäsivät sitä, että he eivät voisi enää muuttaa ajoneuvoja millään tavalla. Mutta kun katsotaan artiklaa 18, niin siellä sanotaan mielestäni selkeästi, että modifiointi on mahdollista, mutta ei virittäminen. Lisäksi olemme keskustelleet myöskin näistä kestävyystesteistä. Ja ennen vuoden 2016 loppua komission pitää esittää oma ehdotuksensa, kun kyse on euro 5 päästöluokan hyväksymisestä. Moottorit ovat yhä vihreämpiä. Me olemme varmistaneet sen, että vuoden 2016 alkuun mennessä euro 4 ja raskaampien ajoneuvon osalta euro 5 otetaan käyttöön. Ja mitä tulee skoottereihin, niin niiden osalta vuoden 2014 mennessä niiden pitäisi olla Euro 3 standardin mukaisia. Me olemme keskustelleet myöskin Panzerin kanssa asioista ja me olemme päässeet yhteisymmärrykseen näistä sivuvaunullisista ajoneuvoista ja nelipyöräisistä ajoneuvoista, skot, näistä mönkijöistä. Ehkäpä tässä on vielä muutamia ongelmia, mutta minä uskon, että parlamentti yhteistyössä neuvoston ja komission kanssa sekä kolmikantaneuvotteluissa saavuttamaan hyviä tuloksia. Ja lopuksi toteaisin, että teollisuudella on riittävästi aikaa ottaakseen käyttöön nämä tai vastatakseen näihin uusiin haasteisiin. Eli vuoden 2016 alkuun mennessä eikä jo 2014 alkuun mennessä. Minun mielestäni tämä on liian pitkä aika mutta teollisuuden kannalta tämä on tärkeä päätös. Mitä tulee epävirallisiin kolmikantan neuvotteluihin, niin ensimmäisessä käsittelyssä tämä voitaisiin saada menemään läpi, mutta vielä kerran kiitokset kaikille, kiitoksia. Kiitokset edustaja Van de Kamp, kiitokset siitä, että olette olleet vetovastuussa tästä asiasta. Toivottavasti minä en ollut kapulana rattaissa, kun kuitenkin valiokunnan puheenjohtajan ominaisuudessa olin myöskin mukana. Mitäs muut varjoesittelijät, Ryyle ja kumppanit haluavat sanoa? Eivät mitään. No niin, siinä tapauksessa annan Bombi Suutolle puheenvuoron. Hän on tarkkaan seurannut kolmikantaneuvotteluiden kulkua ja hän voisi kertoa jotain molemmista ehdotuksista. Ja sitten edustaja Singu saa puheenvuoron ja sitten äänestetään näistä molemmista teksteistä ihan peräjälkeen. Olkapa hyvä. Into everybody. I would, uh... Kiitoksia. Huomenta kaikille. Haluaisin kiittää kahta esittelijää, Pantseria ja Van der Kampia, valiokunnan puheenjohtajaa, varjoesittelijöitä, IMKon sihteeristöä ja tietysti puheenjohtajan maata tästä erittäin hyvästä ja kovasta työstä, jota on laitettu tähän hyvin monimutkaiseen ja tekniseen asiakokonaisuuteen, mutta jolla on valtavia etuja ympäristölle, turvallisuudelle, kansalaisille ylipäänsä. Uskon, että olemme todellakin saavuttaneet hyvän tasapuolisen kompromissin. Pää, nämä tärkeimmät kiistanalaiset kysymykset, Rakofferat ja Fenerkamp ovat niistä puhuneet, ja kustakin niistä on saavutettu erittäin hyvä teksti. Nämä kaksi tekstiä ovat kunnianhimoisia ympäristömielessä ja turvallisuusasioissa samaan aikaan kuitenkin tar- on tarpeeksi liikkumavaraa sopeutumisaikaa valmistajille. Siitä on siis viranomaisille, valmistajille etuja ja sokerina pohjalla markkinoilla markkinavalvonta, seurantasäännöt on tuotu tähän mukaan erityisesti kansalaisten hyödyksi. Haluaisin vain kiittää teitä kaikkia kaikista kovasta työstä, jota tähän on laitettu. Um, and... Paljon kiitoksia. Niin voisitteko välittää tervehdykset Gionille ja muille tästä erinomaisesta työstä? Ja lopuksi ennen äänestystä kollega Singu neuvoston puolesta, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chair. Um, dear rapporteurs. Hyvät esittelijät, komitean valiokunnan jäsenet. Pitkät kaksi ja puoli vuotta kuluttavia keskusteluja neuvostossa, mutta nyt lopulta on päästy sopimuksen teidän kanssanne. Täytyy myöntää, että tämä pitkä viivästyminen oli pitkälti johtui neuvostosta, joka halusi sopeuttaa nämä kaksi ehdotusta yhteen ja just tehdä teknisiä yksityiskohtia. Esittelijänne sekä varjoesittelijänne heti alusta alkaen ovat osoittaneet valmiutta mennä, liikkua eteenpäin ja kaikissa kontakteissa neuvoston, komission ja teidän valiokuntanella välillä ovat tapahtuneet hyvin positiivisessa hengessä. Aina on pidetty mielessä se, että täytyy varmistaa sekä eurooppalaisten kuluttajien että toimialan intressit. Kuten varmasti jo tiedätte, traktoriasetus hyväksyttiin Korperissa yksimielisesti. Moottoripyöräasetuksessa vain yksi jäsenvaltio ilmoitti, että äänestäisivät tyhjää, ja tässä oli mieluummin yleisen tason varaus. Itse asiassa he ovat myös sanoneet, että he pitävät oikein hyvänä kaksi, kolme ja neljä pyöräisten asetusta. Tämä osoittaa sen laadun, meidän saavuttamassamme tuloksessa ja tarkistusten laatu, jotka olette jättäneet ja neuvotteleet, on myös korkea. Haluaisin painottaa, että tämä erinomainen tulos on saavutettu kahdessa hyvin teknisessä ja monimutkaisessa tekstissä. Ja vakaasti uskon, että olemme saaneet aikaan kaksi hyvin hyödyllistä asetusta, jotka asettavat puitteet tuleville vuosille, kun ajatellaan kuluttajasuojelua, ympäristön suojelua, teollista innovointia ja kilpailukykyä. Joten neuvoston puolesta ei pelkästään ajatellen Kyprosta puheenjohtajamaana, vaan kuten herra Van de, sanoi, myöskin kaikki aiemmat puheenjohtajamaat, jotka ovat tehneet tämän asiakokonaisuuden kanssa työtä, niin heidän nimissään haluaisin myös kiittää esittelijöitä Pantseria ja Van de Campia heidän mietinnöistään ja heidän yhteistyöstään kanssamme. Haluan myös kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja tietysti myös valiokunnan puheenjohtaja herra Haberia siitä, että he ovat organisoineet hyvin hedelmälliset kolmikantaneuvottelut, mutta kiitän myös komissiota heidän teknisistä selvityksistään ja siitä, että ovat jatkuvasti tarjonneet meille sitä. Ja tietysti myös IMKON valiokunnan sihteeristä kiitän tästä kovasta työstä, jota he ovat tehneet, jotta voidaan valmistella ja päivittää tätä, näitä hyvin runsaita neljän sarakkeen taulukoitamme. Ja Omaa sihteeristömme haluamme kehua lopuksi, jotka ovat tukeneet meitä kaikissa pyrkimyksissämme. Odotan kovasti positiivista äänestystä molemmissa asiakokonaisuuksissa puolesta puoleltanne ja kiitoksia yhteistyöstäni kovin paljon. Kiitos. Uh, well, thank you very much indeed for coming. Paljon kiitoksia, että tulitte tänne vieraaksemme ja saanne muistuttaa kaikkia siitä, että kyllä näyttämön takana tehdään hartiavoimin töitä. Tämä ei ollut helppo työ. Nämä ovat tärkeitä asiakirjoja ja vielä kerran kiitokset siitä, myös siitä tehdystä työstä myöskin sihteeristölle ja poliittisten ryhmien henkilökunnalle ja myöskin molempien esittelijöiden tiimeille. Kiitokset omasta panoksestanne. No niin, nyt voimme äänestää ensinnäkin Panseerin tekstistä. Haluaisin käyttää sähköistä äänestystä. Ovatko kaikki paikalla? Eli äänestetäänpäs tästä traktoriasetuksesta, eli maatalous- ja metsätalousajoneuvojen tyyppihyväksynnästä. Kyllä tämän pitäisi hoitua ihan hyvin näin suoralta käden. Onko kaikilla äänestyskortti mukana? Viisi henkilöä on vielä äänestämättä. Voisitteko tsekata, oletteko painaneet äänestysnappia? Tarkistakaapas. Siellä pitäisi näkyä vihreä valo. Eikö toimi? No kääntämäskö, kääntäkääpäs korttia. No, oli miten oli, eiköhän tämä ääntemäärän riitä. No niin, nyt toimii. No niin, äänestys päättyy. 31 puolesta, ei yhtään vastaan, yksi tyhjä ääni, eli selkeä lukeminen hyväksytty. Ja sitten tähän moottoripyörä asetukseen, eli Van de Kampin teksti kaksi- ja kolmipyöräisten ajoneuvojen ja nelipyörien hyväksyntä markkinavalvonta. Äänestys alkaa. Okay, and there's two more. There are two more positive, yeah. Ja kaksi puoltavaa ääntä vielä lisätään tähän tulokseen, eli 33 puolesta Kaksi täällä puoltaa ilman korttia ja sitten ei yhtään vastaan. Yksi tyhjä ääni. Oikein paljon kiitoksia. Tästä kyllä kuuluvat raikuvat uploadit molemmille esittelijöille. Right, now we move. No niin. Sitten äänestetään erinäisistä mietinnöistä. Ensinnäkin digitaalisten sisämarkkinoiden täytäntöönpano. Tästä keskusteltiin eilen. Haluaako Andreas Echeveria sanoa vielä jotain vai siirrytäänkö suoraan äänestykseen? No niin, no suoraan äänestykseen siinä tapauksessa. Eli Ariasin mietintö aloitetaan tarkistuksella 22 Lökökaartin laatima Kuka hoitaa SDn äänestyksen tänään? Ai sinä. Hyvä. Eli tiedän sitten, miten toimia. No niin, puolesta vastaan. Hylätty selkeän lukeminen kompromissitarkistus yksi puolesta vastaan. Tyhjää. Saanko pyytää hiljaisuutta? Kiitos. 26 puolesta vastaan hyväksytty. Suullinen tarkistus 2 Arjaksen laatimana puolesta vastaan tyhjää hyväksytty sekin. Kompromissitarkistus 2 puolesta vastaan hyväksytty selkeä lukemin. Näin pääsemme suoraan kompromissitarkistukseen kolme puolesta vastaan hyväksytty. Näin pääsemme tarkistuksen 31. 31 puolesta vastaan hylätty. 32 seuraavana puolesta vastaan hylätty. Kulttuurivaliokunnan tarkistukseen 13 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten teollisuusvaliokunnan 20 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kulttuurivaliokunnan tarkistus 14 tarkistetaan koneellisesti. Kulttuurivaliokunnan tarkistus Kult 14. hylätty äänin 17 puolesta, 18 vastaan. Tässä huomioitiin Ryylen ehdotus tai ääni. Sitten 33 puolesta vastaan hyväksytty, 34 Gallon laatima tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 35 Emma McClarkin laatimana puolesta vastaan hyväksytty. 37 Gustafsson, Gustafssonin puolesta vastaan hylätty selkein lukemin. 36 lisäys kohtaan 6, puolesta vastaan hyväksytty, kult 1, se on lisäys puolesta vastaan hyväksytty, tarkistus 38, esittelijän laatimana puolesta vastaan hyväksytty. Itre 8 puolesta vastaan hyväksytty. Itre 10 tarkistus puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus, kompromissitarkistus 4 puolestaan vastaan hyväksytty. Näin pääsemme tarkistuksen 41 puolesta vastaan hyväksytty. 43. Gustafssonin tarkistus puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 42 puolesta vastaan hyväksytty. ITRE 33 puolesta vastaan hyväksytty selkeä lukeminen. Tarkistus 44, lokekartin tarkistus puolesta vastaan hylätty. Kult 2 puolesta vastaan hyväksytty. ITRE 34 puolesta vastaan hyväksytty. ITRE 35 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 5 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 49. De Campos laatinut sen puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 50. Biltin tarkistus puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 51, McClarkinin laatima, puolesta vastaan hyväksytty. 52, Logikardin tarkistus, puolesta vastaan hyväksytty. 53, McClarkinin tarkistus, puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 6 puolesta vastaan hyväksytty selkeä lukeminen Näin pääsemme suoraan tarkistukseen 64 Gallon ja Arjaksen tarkistukseen 6 puolesta vastaan hyväksytty. Oikeusvaliokunnan tarkistus lisäykseksi puolesta vastaan hyväksytty. Juri 6 tarkistus Äänestys alkaa. Juri Kuusi tarkistus. Ryyle vastustaa. Äänestys päättyy. Äänin 2014 hylätty. Kult 18 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 65 puolesta vastaan hyväksytty. 66 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 67 puolesta vastaan hyväksytty selkeän lukemin. Tarkistus 68 puolesta. 68 ja koneäänestys alkaa. Äänestys päättyy. 14 puolesta 21 vastaan hylätty. Näin pääsemme tarkistukseen 69. Se on lisäys. Tar- äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17.18. Hylätty. Tarkistus 70 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. ITRE 36 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 71 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 72 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 73 puolesta. Vastaan hyväksytty. Tarkistus 75 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 74 Gregin laatimana puolesta vastaan hyväksytty. Juri 7 tarkistus puolesta vastaan hyväksytty. Juri 8 puolesta vastaan hyväksytty. Itre 12 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 76. Esitteli laatimana puolesta vastaan hyväksytty. Juri 9 tarkistus puolesta vastaan hyväksytty. Juri 10 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 7. Puolesta äänet, olkaa hyvä. vasta Hyväksytty selkeä lukemin. Näin pääsemme tarkistukseen ITRE 18. Tarkistuksessa on lisäys. Puolesta äänet, vasta Hyväksytty selkeä lukemin. ITRE 24. Puolesta. Vastaan. Tyh. Hyväksytty. 83. Puolesta, eli gripin tarkistus, puolesta vastaan hyväksytty. Kult 7 tarkistus, se on lisäys. Hyväksytty. Kult 3, puolesta vastaan hyväksytty. Voitaisiinko nämä hoitaa yhtenä könttänä? Eli kult 4, 8, juri 12, kult 11 yhtenä. Sopiiko? Ei käy. No niin, eli mennään tarkistustarkistuksesta. Kult 4 puolesta vastaan hyväksytty. Kult 8 puolesta vastaan hyväksytty. Juri 12 puolesta vastaan hyväksytty sekin. Kult 11 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 84 Schwabin laatimana Äänestys alkaa. Äänestämme Schwabin tarkistuksesta 84. Äänestys päättyy. Rulle vastustaa. 18.17. Eli niukin naukin meni läpi. McClarkinin tarkistus lisäykseksi tarkistus 85 puolesta vastaan hyväksytty selkeä lukeminen. McClarkinin tarkistus 86 puolesta. Tuo äänestys alkaa siis. Äänestys. Hetkinen, joku ei nyt äänestä. No, äänestys päättyy. Ryylä äänestää puolesta. 18, anteeksi, 19, 15 äänin hyväksytty. Juri neljä tarkistus. Äänestys alkaa. Ryyle vastustaa. Äänestys päättyy. 19.15 hyväksytty. Seuraavaksi Kult 15 tarkistukseen. Puolesta äänet, olkaa hyvä. Vasta-äänet, hyväksytty selkeän lukemin. Tarkistus 86 puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa, eli tarkistus 86. Tarkistus 86. Ryyle puoltaa, No niin, nyt kaikki 34 ovat äänestäneet, 23, 11 hyväksytty. Tarkistus 87 esittelee laatimana puolesta, vastaan hyväksytty selkeä lukemin 88 puolesta, vastaan hyväksytty. Tarkistus 90 puolesta, vastaan hyväksytty. 89 hyväksytty, 91 puolesta vastaan hyväksytty, 93 puolesta vastaan hyväksytty selkeä lukemin sekin. 92 lisäykseksi puolesta äänet, vasta äänet hyväksytty selkeä lukemin. Itre 19 tarkistus puolesta vastaan hyväksytty kult tarkistukset molemmat samalla kertaa, eli kult 5 ja kult 6 puolesta vastaan hyväksytty. Juri 1 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 96 puolesta vastaan hyväksytty. 94 puolesta lisäys kyseessä vastaan hyväksytty. Tarkistus 95 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 97 lisäykseksi puolesta vastaan hyväksytty. ITRE 11 tarkistus puolesta vastaan hyväksytty. JURI 13 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 98, Engströmin tarkistus. Äänestys alkaa. Tarkistus 98. Äänestys päättyy. 14.21 hylätty. Kult 16 tarkistus. Puolesta äänet. Vasta äänet. Hyväksytty selkeä lukemin. Kult 17 lisäykseksi puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 8 puolesta vastaan hyväksytty. Näin pääsemme ITRE 37 tarkistukseen. Se on lisäys puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 101 puolesta vastaan hyväksytty. Kult 10 ja 12, molemmat voidaan varmaan ottaa saman tien. No, kulttuuri 10 puolesta vastaan ja hyväksytty kulttuurit 10 ja 12 menivät läpi samaan aikaan. Sitten tarkistus 102, Traskovskin tarkistus puolesta. Ja koneäänestys alkaa, Ryyle on puoltamassa tätä. Äänestys päättyy. 19-15 äänin hyväksytty. Tarkistus 103, Engströmin laativa, puolesta äänet. Vasta äänet hyväksytty selkeä lukemin. ITRE 5 tarkistus sekä ITRE 6 tarkistus puolesta vastaan hyväksytty molemmat. Tarkistus 104. Koratsa Bildin laatima tarkistus puolesta vastaan hyväksytty. Juri 14 tarkistus. Puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 105. Puolesta vastaan hyväksytty. 106. Puolesta vastaan hyväksytty. 107 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten tarkistukset ITRE 1 ja ITRE 2 yhdessä puolesta vastaan hyväksytty. Entä sitten kohtaan 27 liittyvät tarkistukset KULT 2, ITRE 7 ja ITRE 9 sekä ITRE 21 puolesta vastaan hyväksytty nämä kaikki. Neljä. Sitten tarkistukset ITRE 31 ja 32 puolesta vastaan hyväksytty molemmat. Sitten tarkistukset 27, 28, 29 ja 30 ITRE-valiokunnasta puolesta vastaan hyväksytty nekin. Sitten kohtaan 29 liittyen tarkistus 108 puolesta vastaan hyväksytty 109, se on lisäys puolesta vastaan hyväksytty. Juri 11 tarkistus, se on jo hoidettu. Ja sitten nämä ITRE-tarkistukset samana nippuna 17, 22, 23 ja niin poispäin. Puolesta vastaan hyväksytty kaikki. 2006 myöten. Sitten johdantosa kappaleisiin. Tarkistus 4. Puolesta vastaan hy- hylätty selkeä lukemin. Tarkistus 5. Puolesta vastaan hyväksytty selkeän lukemin. Tarkistus 6. Puolesta vastaan hylätty selkeän lukemin. Se. Tarkistus 7. Puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 8. Puolesta vastaan hyväksytty Entäs sitten ITRE tarkistukset 3 ja 4? Y- puolesta vastaan hyväksytty. Sitten ITRE 16 tarkistus puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 9 puolesta vastaan hyväksytty. ITRE 13 tarkistus puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 10, 11 ja 12 samana nippuna sopinee tähän johdantason kappaleeseen liittyen, eli 10, 11, 12 puolesta vastaan hyväksytty kaikki kolme. Sitten tarkistus 13 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 14 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistukset 15 ja 16 varmaankin voidaan yhdessä äänestää niistä puolesta vastaan hyväksytty. Johdantosakappale F, tarkistus 17, puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 18 ja ITRE 14, nämä kaksi. Sopiko, että äänestetään niistä yhtenä könttänä? Eli puolesta vastaan hyväksytty molemmat. Tarkistus 19 puolesta vastaan hyväksytty. ITRE 15 tarkistus puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan hyväksytty. 21 puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi No niin, OA1 puolesta vastaan hyväksytty, tarkistus 1, De Campoksen tarkistus puolesta vastaan hyväksytty, tarkistus 2 puolesta vastaan hyväksytty selkeä lukemin. Tarkistus kolme puolesta vastaan hyväksytty selkeä lukemin. Siinä menivät nämä kappaleet, kappaleiden No niin, loppuäänestys Ryyle puolesta. Äänestys päättyy. Kiitokset esittelijälle. Tämä meni läpi. Äänin 32.2. Ja sitten Korin Langenin ensimmäiseen mietintöön aiheesta kuluttajaluottodirektiivi. Haluatteko sanoa vielä jotain ennen äänestystä? No siinä tapauksessa äänestykseen. Rouva Brendikaista haluaisin sanoa. Um, say good morning and thank you. Hyvää huomenta ja kiitos. Tarkistus, jonka numeroa tulkee kuullut. Siitä toinen pois, osa pois. Jälkimmäinen osa vedetään pois. Tarkistus kahdeksan. Nyt tulkki kuullut. Down as far as important remains. Down as far as remain. Eh, se jää sinne ja muut pois. Thank you, madam. Right, let's go. No niin, aloitetaan. Tarkistus seitsemän. Äänestys alkaa. Tarkistus seitsemän. Voisitteko äänestää nopeammin, jos sopii? Sen mennään vähän hiljaa. Jos joku jätti korttinsa koneeseen. Yksi ole vielä äänestänyt. Äänestys päättyy. 13 puolesta 21 vastaan. Katsotaan, äh, tarkkaillaan tässä ryyleä äh, tarkasti. Sitten tarjosta kuusi busoi. Puolesta vastaan hyväksytty. Ekoneta 9 kohta kohdalta. Ensimmäinen osa äh, puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. Toinen osa. Myöhemmät kappaleet sen kattavat. Sitten kohdalta äänestys, johon Prendegast viittasi Eli mitä tämä nyt sitten tehdään? Ensimmäinen osa korvaa sanat sufficient sanalla important ja sitten näistä sitä lopusta. Oliko kaikille selvää, mistä nyt oikein äänestetään? Ensimmäinen osa. Korvataan sanat sufficient sanalla important. Puolesta. Tämän muutoksen puolesta. Vastaan. Selkeästi hyväksytty. Sitten kokonaisuudessaan lopusta kappaleesta, mutta ei ilman sitä viimeistä osaa, jonka rouva Prendergast veti pois. Te vette potin tämän together with specific information regarding ja niin edelleen. Yeah, okay. So you've withdrawn the second part of your... Toinen osa tarkistuksesta vedette pois itse asiassa. No, sitten äänestetään tältä perustalta lopusta puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 9 Ryyle sieltä esittelijältä suullinen tarkistus puolesta vastaan. Selkeästi hyväksi. Ekon 1 on katettu siinä. Ekonenta 4 puolesta. Ekon 4 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 23 vastaan siis hylätty. Rova Prendekast, kymppi vedetty pois. Rova Kunin Langen äh, erillisäänestyskohdasta viisi puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan hyväksytty. Ekon kakkonen. Äänestys alkaa siitä. Äänestys päättyy. 14 puolesta 20 vastaan hylätty. Kompromissi 1 puolesta. Vastaan hyväksytty. Ekon 10 puolesta. Vastaan hyväksytty 13 puolesta. Vastaan selkeästi hyväksytty 14. Obermeier siitä täytyy avata äänestys koneellisesti. on tästä Obermeier. Hylätty. 14 puolesta vastaan. Tarkoitus 15. Prendergast puolesta vastaan. Selkeästi hyväksytty. 16 puolesta. Tästä täytyy olla koneellinen äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten Ekon tarkistus. Voisiko näistä näistä yhteydenryhmänä? Ilmeisesti ei. Ekonilta kolme. Äänestys alkaa. Ekon kolme. Äänestys päättyy hylätty. Ekon kuusi. Siis siitäkin koneellinen äänestys. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Ekon seitsemän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Myöskin hylätty. Ekon kahdeksan puolesta vastaan hyväksytty. 17. Prendekast, siihen liittyy suullinen tarkastus esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 18. Prendekast puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 20. Prendekast äänestys alkaa 20. Äänestys päättyy. Hylätty. Ruule äänesti tyhjää siinä. Ja näin 19 äänestys. Äänestys. Ehkäpä tämä menee käsiä näyttämällä 19 puolesta vastaan. Selkeästi hylätty. 21. Brendikaast puolesta vastaan hyväksytty. 22, Sprendikaast. Äänestys alkaa, 22. Äänestys päättyy. Hylätty 23 Karas Puolasta. Tästä varmaan tarvitsee äänestää koneellisesti. 23 äänestys alkaa. Karas, tarkistus 23. Äänestys päättyy. Hylätty. Ekon viisi. Äänestys alkaa. Voidaanko äänestää vähän nopeammin? eikä paljon ole tekemistä. Äänestys päättyy, hylätty. 24 puolesta vastaan hyväksytty. 25 puolesta vastaan hyväksytty. 26 siirretty suullinen tarkistus puolesta vastaan hyväksytty. 28 äänestys alkaa 28. Äänestys päättyy hylätty. 27 äänestys alkaa puolesta vastaan hyväksytty 29, puolesta vastaan hyväksytty on 11 lisäyksenä e- on 11 puolesta vastaan hyväksytty on 12 puolesta vastaan hylätty. Kompromissi kakkonen esittelijältä Johdantosakappaleesta puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus kaksi, Herra Schwab puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus kolme Puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 4 vedetty pois. Tarkistus 5. Prendergast siirretty yksilöinen tarkistus puolesta vastaan hyväksytty. Ekon A puolesta vastaan selvästi hylättyy. Ekon B puolesta vastaan hylätty. Ekon C puolesta vastaan hyväksytty. Ekon D puolesta vastaan hyväksytty. Nyt koko päätöslauselma. Äänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Yksi puuttuu ihan nyt lopulta. 33 puolesta. Ei vastaääniä. Kaksi tyhjää. Onnittelut ensimmäisestä mietinnöstä valiokunnalle, Rouva Colin Lange. Uh, we now move to uh, the report, uh, which is the next one on the list. Mr. Copperati's report on the uh, Trans-European Transport Network. Uh, Mr. Copperati, do you wish to say anything before the vote?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 yksi ongelma. Minä äänestin vastaan, mutta en voinut enää muuttaa tätä äänestys käyttäytymistäni. Niin- tätä paljon liian myöhäistä. Olen jo tämän äänestyksen julistanut, ei voida ottaa uudestaan. Varmistakaa, että äänestätte ajoissa. Varmistakaa, että kortti ne on kunnolla koneessa. Kompromissi hyväksytty, sitten kymppi puolesta vastaan hyväksytty. 58 puolesta vastaan hyväksytty. 59 puolesta vastaan hylätty. 11 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta. Täytyy tarkistaa. Kompromissi 10. Äänestys alkaa. Kompromissi 10 ryille puolesta hyväksytty. 18 puolesta 16 vastaan. Sitten 61 Schmidt. Äänestys alkaa. 61. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 2012. Tarkistus 62 puolesta. Vastaan hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan hyväksytty. 64 puolesta vastaan hyväksytty. 65 hyväksytty. 66 puolesta vastaan hyväksytty. 12 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan hyväksytty. 14 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 68 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta vastaan hyväksytty. Nyt sitten mennään tarkistukseen 73, onko näin? Kyllä. 73 puolesta vastaan hyväksytty. 15 puolesta vastaan hyväksytty. 16 puolesta vastaan hyväksytty. 75 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan hyväksytty. 18 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 78 puolesta vastaan hylätty. Selvästi 19 puolesta vastaan hyväksytty. 79 puolesta puolesta vastaan. Täytyy kai tarkistaa. 79 äänestys alkaa. Ei ollut selvä. 18 puolesta 16 vastaan. Herra Varyle äänesti puolesta. Sitten tarkistus 80. kun 19 hyväksyttiin, seuraavat raukeavat. Eli tarkistus 20 puolesta vastaan hyväksytty. 82. 22. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17 vastaan. Rovaru äänesti vastaan. Joten se on hylätty yhden henkilön ero. 83 puolesta vastaan hylätty. 84 puolesta vastaan hylätty. 85 Äänestys alkaa 85. Äänestys päättyy. 15 puolesta 19 vastaan hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan selkeästi hyväksytty. 28,6 yhdessä puolesta. Anteeksi, 22,87 tulkki korjaa. Tämä täytyy varmaan tarkistaa. 22,87 yhdessä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli ne samanlaiset 88 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan hyväksytty. 23 puolesta vastaan hyväksytty. 24 puolesta äänestys alkaa 24 Äänestys päättyy. Hylätty. 25 puolesta vastaan hyväksytty. 26 puolesta vastaan hyväksytty. 27 puolesta vastaan hyväksytty. 90 on rauvannut kompromissien myötä 91 puolesta vastaan hyväksytty 92 puolesta vastaan hylätty. 93 puolesta vastaan hyväksytty. 94. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 95 puolesta vastaan hylätty. 96 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan hyväksytty. 98 puolesta vastaan hyväksytty. 99 puolesta vastaan hyväksytty. 100 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta vastaan hyväksytty. 28 puolesta vastaan hyväksytty. 29 puolesta vastaan hyväksytty. 30 puolesta vastaan hyväksytty. 102 vedetty pois, 3 raukea, 31 puolesta vastaan hyväksytty. 104 vedetty pois, 32, 32. Äänestys alkaa 32. Äänestys päättyy. 18 puolesta, 15 vastaan. Hyväksytty. Kompromissi 1. Johdantosakappaleesta 10 puolesta vastaan hyväksytty. 35 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan hyväksytty. 39 puolesta vastaan hyväksytty. 40 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 4, anteeksi, 4 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta. Äänestys alkaa tarkistuksesta 1. Äänestys päättyy. 19 puolesta, 13 vastaan, Kompromissi 6 puolesta. Vastaan hyväksytty. 43 yhdettä pois. Tarkistus 2 esittäjiltä puolesta. Vastaan hyväksytty. Ja sitten kohta kohdalta per 30. Joten ensimmäinen osa. Kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan selkeästi hyväksytty ja toinen osa puolesta vastaan myöskin hyväksytty. Joten sitten koko mietintö, anteeksi lausunto, äänestys alkaa Kofferaatin lausunnosta liikennevaliokunnalle. Äänestys päättyy. Ja se on selkeästi hyväksytty 31 puolesta, ei vasta ääniä. 32 puolesta. Kiitos kovasti. Ja mitä seuraavana? Mrs. Gallo. What about what about Mr. Trzaskowski? Is that not on today? Yes. Oh, yes, we have a. Yeah. So we're now on to Mrs. Gallo's report. No niin, sitten seuraavaksi Gallon miet- lausunto äh, Euroopan laajuiset televerkot. Rova Gallo ei tarvitse olla paikalla. So let's go straight to the vote then. Niin sitten mennään suoraan äänestykseen. 15 puolesta vastaan hyväksytty. 16 puolesta vastaan hyväksytty. 4 Gallo puolesta vastaan hyväksytty. 17 puolesta vastaan hyväksytty. 5 puolesta vastaan hyväksytty. 18 vedetty pois. 19 puolesta vastaan hyväksytty. 20 puolesta vastaan vastaan tyhjä hyväksytty. 21 vedettä pois suullinen tarkistus viitosartiklan kannalta puolesta vastaan ty- hyväksytty. Sitten kuusi puolesta vastaan hyväksytty 25 puolesta vastaan hyväksytty 26 puolesta vastaan hyväksytty 27 puolesta vastaan taitaa olla hyväksytty, mutta kun se on kerran minun tarkistukseni, niin kokeillaan vielä kone- koneellisesti. 27. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 28. Puolesta niin, 28 koneäänestys. Uh, the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 29. Äänestys alkaa 29. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Suullinen tarkistus Von Tuun ja muut puolesta vastaan hyväksytty. Sitten johdantosan kappaleet. Tarkistus 1. Gallo puolesta. Vast, puolesta vastaan. Anteeksi, vain kokeillaan tämäkin vielä koneellisesti. Tarkistus 1, Gallo. Äänestys päättyy. Hylätty. Seitsemän. Aiotammeko yhtenä kokonaisuutena? Täällä molemmat ryhmät ilmeisesti tukevat tätä ehdotusta. No, tarkistetaanpa uudelleen. 7, 8, 11, 12, 13, 14. Käykö teille kaikille tämä? Luulenpa, että minun ryhmäni haluaa jostakin niistä erikseen äänestää, joten mennäänpä nopeasti eteenpäin. Kahdeksan puolesta vastaan. Anteeksi vain, puheenjohtaja korjaa. Aloitetaanpa alusta. Tarkistus seitsemän perheen puolesta hyväksytty kahdeksan puolesta vastaan hyväksytty kaksi puolesta vastaan hyväksytty yhdeksän puolesta vastaan hyväksytty kolme puolesta vastaan hyväksytty kymmenen puolesta vastaan hyväksytty yksitoista vedetty pois kaksitoista puolesta vastaan kolmetoista puolesta vastaan hyväksytty neljätoista puolesta vastaan hyväksytty. Ja nyt loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. 31 puolesta, yksi tyhjä ääni. Onnittelut finally to Mr. Trzaskowski's report on... Sitten lopuksi Trzaskowskin lausunto kohta 20. Tämä on todella lausunto. Troskovski ei ole paikalla, mennään suoraan äänestyksen. Tarkistus 6 puolesta, vastaan hyväksytty 32 puolesta, vastaan tyhjiä, hylätty 7 puolesta, vastaan hyväksytty 34 puolesta vastaan hylätty. 35 puolesta vastaan. Tämä varmaankin kannattaa tarkastaa. 35 siis. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan hyväksytty. 36 puolesta vastaan hyväksytty. 37 raukeaa. Kompromissi 1 puolesta vastaan hyväksytty. 39 puolesta vastaan. Tämä on tarkistettava. 39. Äänestys päättyy. Hyväksytty 18, 13. Sitten kompromissi kakkonen puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavana tarkistus 9, eikö vain? Puolesta vastaan hyväksytty. 40 raukkeaa. Sitten 46 puolesta vastaan hylätty. 47 puolesta vastaan hyväksytty. 11 raukeaa. 12 puolesta vastaan hyväksytty. 48 äänestys alkaa koneellinen äänestys. The vote is closed. Äänestys päättyy. 17 puolesta 14 vastaan hyväksytty. 13 vedetty pois, 49 puolesta vastaan hyväksytty. 51. 50 raukeaa. 51. Can we do 51, 52, 50? Voidaanko ottaa yhtenä kokonaisuutta tuota 51-55 puolesta? No sitten erikseen. Missä se olimmekaan? 51 puolesta vastaan hyväksytty 52 puolesta vastaan hyvä, hyväksytty 53 puolesta vastaan hyväksytty 5-4 puolesta vastaan hyväksytty 5-5 puolesta vastaan hyväksytty 14 puolesta vastaan hyväksytty 5-6 raukeaa. Sitten niin, johdatuskappaleet 15 puolesta vastaan hyväksytty 16 puolesta. Äänestys alkaa 16. Uh, the vote is closed. Äänestys päättyy. 18 puolesta 12 vastaan. Tarkistus 17. Äänestys alkaa. Ja päättynee. Näyttää siltä, että monet eivät äänestä. Hyväksytty. Tarkistus 18. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Yhdellä äänellä. 19 puolesta Äänestys alkaa. To vote. So. Unohdin äänestää. Olin puolesta. Put your finger there. Liian myöhäistä. Pitää panna vähän vauhtia. 19. Äänestys alkaa. Äänestäkää. Jos ette äänestä, niin sitten se on liian myöhäistä. Äänestys päättyy nyt. 18 puolesta 12 vastaan. Tarkistus 20 puolesta. Äänestys alkaa jälleen nyt. Uh, votes closed. Ja päättyy. 21 puolesta 9 vastaan. 21 puolesta vastaan. Hylätty. 22 puolesta vastaan. Hyväksytty 23 puolesta vastaan. Hyväksytty 26 puolesta vastaan hyväksytty. Yksi vedette pois. 24 puolesta vastaan hyväksytty. 25 puolesta vastaan hyväksytty. 2 puolesta vastaan hyväksytty. 27 rauhanet. 3 puolesta vastaan hyväksytty. 28 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. 30 puolesta vastaan hyväksytty. 4 raukeaa. 29 puolesta vastaan hyväksytty. 5 puolesta vastaan hyväksytty. 31 puolesta vastaan hyväksytty. Joten nyt menemme loppuäänestykseen. Äänestys alkaa. The vote is closed and that is... Ja päättyy 28 puolesta ja kaksi tyhjää. Kiitoksia, herra Taraskovski. Kiitoksia kaikille kollegoille. Tähän päättyy tämänpäiväiset äänestyksemme. Seuraava kohta on herra Schmidtin lausunto energialan etenemissuunnitelmasta. Toivon, että jäätte paikalle kuuntelemaan sitä, mutta jos välttämättä haluatte lähteä, niin lähtekää hiljaa. No, <laughs> I nearly had... Ladies and gentlemen, uh, let's proceed then with our work and we now... No niin, voimme jatkaa työtämme. Nyt on lausuntoluonnos pöydällä oli Schmidtin teksti aiheesta energialan etenemissuunnitelma 2050 tulevaisuuden energia. Me keskustelemme tästä. Ensin Ole Schmidt, sitten varjoesittelijät Bastos, Campos, Ryylä, Biila, Gustafsson. Hän valitettavasti lähti, mutta hän oli kyllä varjoesittelijä. Voisiko joko nykäistä häntä hihasta ja komenta takaisin paikalle? No niin, puheenvuoron saa Ole Schmidt. Hän voi esitellä tämän lausunnon. Se välitetään sitten ITRE-valiokunnalle ja siellä esittelijänä toimii edustaja Xavera. Schmidt, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. Ch- Kiitos puheenjohtaja. Kuten viime kerralla sanoin, tietysti tämä on erityisen tärkeä aihe ja varmaan ei pelkästään tämä valiokunta, vaan koko talo pitää hyvänä tätä strategiaa. Ja on tietysti erityisen tärkeää, että se mitä tehdään, tehdään niin nopeasti kuin mahdollista. Oli ollut joitakin hikotteluita, kuten tiedämme. Tässä tiedonannossa hahmotellaan viisi skenaarioita, kymmenen johtopäätöstä, jotka voivat johtaa kestävään energiapolitiikkaan painotetaan sitä, että täytyy olla pitkän aikavälin politiikka niin, että yhteiskuntatoimialat saavat ennustettavuutta. Kansalaiset myös. Tämä on tietysti olennaista julkisten yksityisten investointien kannalta uusiutuvaan kestävän energiaan. Ja uskon kovasti, että on tärkeää, että meillä on horisontaalinen lähestymistapa, mikä tarkoittaa että transformaatioprosessi liikenteessä, tarjonnassa, tuotannossa, kulutuksessa, energiassa toimii, jotta voidaan tämä tavoite saavuttaa. Joitakin huomioita, puheenjohtaja. No, ne eivät ole kovin kriittisiä, mutta jonkun verran kriittisiä. Ehkä niistä ainakin voidaan käydä vuoropuhelua. Taisin mainitakin ensimmäisellä kerralla, kun keskustelimme, ja se koskee hiilen talteenottoa ja varastointia. CCSn käyttö tietysti voi vähentää hiilidioksidia päästöjä 85-90 prosenttia hiilivoimaloista, mutta se ei ole kuitenkaan kaivosalalla ole vaikutusta. Se voi johtaa siihen, että tuuletaan tätä materiaalia, joka täytyy varastoida itse asiassa samalla tavalla kuin ydinvoimaloista. Toinen asia, kysymys on tämä lisäenergia, jota tarvitaan CCS, mikä tarkoittaa, että olennaisesti enemmän polttoainetta täytyy käyttää, jotta tuotetaan sama määrä energiaa, riippuen voimalatyypistä. Tämä ylimääräinen energia on 25-30 prosenttia ja sitten kaasuvoimalle 11 prosenttia ja yli ja sitten muille 40-45 prosenttia. Tietysti polttoaineen käyttö ja ympäristöongelmat, jotka tulevat kaivostoiminnasta ja hiilen ja kaasun tuottamisesta lisääntyvät molemmasti. YK on ilmastonmuutoskonferenssissa vasta 2011 Durbanissa syyskuun loppusopimukseen päätöksiin, jotka nämä projektit voivat saada rahoitustukea puhtaan kehityksen mekanismista CDMstä. Kulut ovat epävarmat ja syyt, joista vuoksi CCS aiheutetaan energiahinnan nousuin, aiheuttavan sitten lisäinvestoinnit ja pää, CCS merkittävästi kasvattaa operaatiokuluja. Lisäpolttoaine, varastointi, muut järjestelmät, lisäkulut ovat lisäävän energian hintaa laitoksesta. Minun johtopäätökseni tai kysymysmerkkini ja on se, että näitä tuloksia pitäisi tarkastella hyvin tarkasti ennen kuin lähdemme tälle tielle. Sitten kulut yleisemmässä merkityksessä. nopealla toimilla voidaan varmistaa, että näitä voidaan välttää. Meidän täytyy ottaa huomioon, että kulut nousevat, mitä pidempään odotamme. Ja siinä komissio on hyvin selvä. Eikä yritä tätä ongelmaa kätkeä pääinvestoinnit, jotka saavat aiheuttavat lisäkustannuksia, niin täytyy tehdä jotain tapauksia, koska infrastruktuuri ja tuotantolaitteistot vanhenevat. Tässä on hyvä, oiva mahdollisuus tehdä kestäviä valintoja. Komissio tätä painotti viimeksikin. Olen täysin samaa mieltä. Tehokkuus on kustannustehokas tapa päästä tähän, jotta Jotta päästään energiatehokkuudessa parempaan tolaan, niin se pitäisi kattaa koko toimitusketju. Täytyy nähdä transistio vähän hiiliseen talouteen mahdollisuutena, ei pelkästään kestävyyden kannalta, vaan myös toimitusvarmuuden kannalta ja kilpailukyvyn kannalta Euroopassa, erityisesti näinä päivinä. Sisämarkkinat. EU pitäisi käyttää laina, lainaajarooliaan, ei blending. Mitä minä tässä sanon? johtoasemansa ilmastopolitiikassa osoittamalla, miten kunnianhimoista energia-ilmastopolitiikkaa voidaan yhdistää taloudelliseen kasvuun. Ja mielestäni meillä on hyviä esimerkkejä tästä itse asiassa joissakin maissa, sanoisin. Haluan myös painottaa sitä, että täytyy toteuttaa jo olemassa oleva lainsäädäntö ja erityisesti Kolmas, energi- sisä, ener- energian sisämarkkinapaketti EUn täytyy päästä integroituun ja kilpailukykyiseen kilpailukyksiin sisämarkkinoiden Euroopassa. Otetaan esille, että määräaika on jo 2014, joten täytyy saada asia käyntiin. Ja tässä olen sitä mieltä, että meidän todellakin pitäisi tässä valikunnassa viedä asiaa eteenpäin ja talossa ylipäänsä. Tätä välinettä pitäisi täydentää investoinneilla tutkimukseen ja tuotekehitykseen, esimerkiksi 22 horisontin puitteissa. Osaaminen päästöjen vähentämisessä tarkoittaa kilpailukykyetua, kun globaalit markkinat energiaan liittyviin tuotteihin ja palveluihin kasvavat. Se on myös mahdollisuus pk-yrityksille Euroopassa, jotka ovat kiinnostuneita uusiutuvan energiamarkkinoista. Joten sitten kuluttajat. Tässä tietysti pääfokus tässä valiokunnassa onkin. Lopulta tässä päädytään siihen, että miten energiakäyttöruutuneita voidaan muuttaa ja milloin käytetään energiaa. Minun maassani esimerkiksi meitä opetetaan pesemään vaatteet ja tiskaamaan yöaikana. Hiilivero, energiavero, päästökauppa ovat päätekijöitä, jotka vievät asioita eteenpäin, mutta se, ne päätyvät myös kuluttajille korkeimmiksi hin, hinnoiksi. Minä olen kaveri, joka pitää alhaisesta verosta, mutta tässä tapauksessa te voidaan nostaa. Se on hyvä väline meille kuluttajina tietää, mitkä todelliset kulut ovat. Ratkaisut, kuten älyverkot, ovat etenemässä tiedon antoi mahdollistaa sen, että kuluttajat voivat, tai tiedotustoiminta aiheuttaa sen, että he voivat saada kunnon hyvää tietoa hinnoista. Kuten komissio ottaa esille, keskipitkällä aikavälillä hinnat kasvavat joka tapauksessa poli- valitusta politiikasta huolimatta. Uskon, että pitäisi tehdä ero sen välillä, mitä energiapolitiikalla tehdään ja mitä sosiaalipolitiikalla tehdään. Tämän aika arkaluontoinen asia tietysti köyhyys minun mielestäni sitä hoidetaan parhaiten sosiaalipolitiikalla eikä asetuksilla energian tai energiahintojen säätelemisellä. Ja parhaiten sitä hoidetaan jäsenvaltiotasolla. Se kokemus minulla on, kun olen ollut aktiivinen poliitikko omassa maassani kaikilla tasoilla 35 vuoden ajan tai jotain sellaista. No sitten lopulta, hyvä puheenjohtaja. Nyt tämä arkaluontoinen asia. Tästä varmaan saadaan konsensus. Melkein kaikesta. Mutta tässä on yksi asia, josta ei varmaankaan saa päästä konsensukseen eikä pitäisikään, koska meillä on eri näkemykset. Se koskee tietysti ydinvoimaa. Minä olen asunut 30 kilometriä ydinvoimalasta. Tanskalaiset sitten sen sulkivat. Sehän, vaikka se onkin minun maassani, he näkivät sen pääkaupungistaan, eikä ollut rohkeita poliitikkoja, urheita Tanskassa, jotka voisivat sanoa, että ei tämä ole syy, miksi pitäisi se sulkea. Ja vaativat, että toinen maa sen sulkee, ja he tekevät sen. Ja lopulta, koska siinä oli kaupankäynti ja me saimme sillan, niin he pyst- saivat sitten suljettua ydinvoimalla. Eivät he tästä, tätä ikinä myönnä, mutta mielestäni näin oli. No, joka tapauksessa. Mielestäni pitäisi tietysti tehdä kaikki mahdollinen. Suojella kansalaisia ja tietysti vaatia mahdollisimman korkeaa turvallisuustasoa, mutta mielestäni on illuusio sanoa, no ei ainakaan 50, 60, ehkä 70, 100 vuoden kuluttua voida elää ilman ydinvoimaa Euroopassa. Niin, Saksassa, Rova Saksassa teitte sen, sanotte, että suljette ydinvoimalat ja tietysti se jättää lisää päästöjä muille. Esimerkiksi pohjoisessa käytetään enemmän Venäjän kaasua ja niin edelleen. Saksa ja Japani ovat ainoat maat, jotka itse asiassa sitä nyt tekevät. 435 ydinvoimalaa on toiminnassa tällä hetkellä, 65 on rakenteilla, muun muassa Suomessa. Ja monissa maissa rakennetaan uusia. En nyt ota tätä asiana esille tai halua tehdä tästä ongelmaa, mutta voi olla hyvin ympäristöystävällinen ja kestävä, jos sanotaan, että jos on uusi sukupolvi ydinvoimaloita, niin sen pitäisi olla olennainen osa kestävää ilmastopolitiikkaa Euroopassa. Tunnen argumentit ja tietysti niitä kunnioitan. Mutta teen vain sen johtopäätöksen, puheenjohtaja, ja sanon, että mielestäni päätös, joka tehtiin Saksassa, osoittaa päätöksenteon puutteen Euroopan tasolla. En edes tiedä, että edes komissio, vaikka hän on saksalainen, että tiesikö hän edes, mitä tapahtuu. Se oli pahoiteltavaa nyt. Kakis, mukava niin jos lähti se, taisi pahoitella, että liberaalipuolue tämän hyväksyi. Se tuli esille ihan tästä vain, eikä kukaan oikeastaan voinut reagoida. Ja me, naapurimaat, meidän täytyy nyt sitten ongelman kanssa elää, kuten myös tietysti itse saksalaisten. Kiitos kovasti puheenjohtaja. Emme pääse tässä konsensukseen, mutta toivon, että voitte kunnioittaa ideoitani. Ja varmasti minä kunnioitan teidän. Well, thank you, Ari, for a... Paljon kiitoksia tästä kattavasta ja selkeästä esityksestä. On hienoa, että te toimitte tässä vetovastuussa. Unohdin mainita, että energiapääosaston edustajakin on täällä paikalla. Tervetuloa Martin Westro. Ja nyt lähdemme kuuntelemaan varjoesittelijöiden kommentteja. Ensimmäisenä puheenvuoron saa edustaja Bastos. Eh, ehm, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää ja onnitella esittelijän näin selkeästä esityksestä – hänen mietintönsä on hyvin selkeä ja hyvin kohdennettu eri osissa. puhutaan toimitusvarmuudesta ja analyyseistä ja vähähiilisestä yhteiskunnasta, kuluttajista ja niin edelleen. Siinä puhutaan. Haluaisin aloittaa täältä loppuusta ydinenergiaa. Tässä valiokunnassa puhutaan nyt tästä ensimmäistä kertaa Euroopan komission edustaja sanoi, että vuonna 2005, siis silloin kun tästä todella ensimmäistä kertaa keskusteltiin, komissio sanoi, että 2005 ydinenergialla olisi vain toissijainen asema. Meidän olisi tarkasteltava tätä ydinenergiaa kysymystä tästä 30 vuotta ajatellen, emmekä voi keskittyä ainoastaan tähän ydinenergiaan. Tietenkin on muistettava kuluttajan näkökohta. Tässä lausunnossa olisi korostettava voimakkaammin vaihtoehtoisia energiamuotoja, eikä pitäisi puhua ainoastaan ydinenergiasta. Tämä ensimmäisenä huomiona. Pidin kyllä tästä painotuksesta, joka kohdistui älyverkkoihin. Se on hyvin hyödyllinen kuluttajille – ja merkitsee velvoitetta, velvoitteita toimittajille ja antaa varmuutta kuluttajille, jotka ovat huolissaan hinnoista. Olemme nyt laatimassa lausuntoa laajemmista asioista ja meidän on todella korostettava sitä, mikä on meille tässä valiokunnassa tärkeää. Eli on korostettava kuluttajaa. Tämä on erittäin hyvin tehty kohdassa kolme voimme olla tästä vain tyytyväisiä. Sitten pk-yrityksistä. Niillä on tänä päivänä ja, ja niillä tulee tulevaisuudessakin olemaan äärimmäisen tärkeä rooli sisämarkkinoille. joten on erittäin hyvä korostaa niitä tässä esi- asiakirjassa. Haluaisin pyytää, että herra Schmidt ottaisi mahdollisesti mukaan joitakin sävytyksiä sosiaalipolitiikan yhteydessä ja energiapolitiikan yhteydessä. Kohta yhdeksän. Voitaisiin ehkä muotoilla hieman pehmeämmin verrattuna tähän nykyiseen sanamuotoon. Sitten mielelläni keskustelisin Olle Smithin kanssa niin, että sitten kun tarkistuksia voidaan tehdä, että nämä asiat huomioitaisiin. Tarkistuksista haluaisin, että korostaisimme koulutusta ja kuluttajien tiedotusta, valistusta. Kuluttajilla on erittäin tärkeä asema. Se on hyvin merkittävä asia energian tulevaisuuden kannalta niin, että toimimme asianmukaisesti tällä sektorilla Euroopassa. Se on tärkeä Euroopan tulevaisuuden kannalta, koska kilpailuasemallakin on oltava oma roolinsa. Lopuksi täällä on pieniä erimielisyyksiä, mutta ne ovat vain erimielisyyksiä koskien ydinenergiaa ja roolia, joka sillä voi olla pidemmällä aikavälillä, samoin kuin äh, tämä tiedotus ja koulut- ja kuluttajien koulutuskysymys. Haluaisin siitä vielä puhua. En usko, että se on mikään ongelma. Haluaisin puhua siitä vielä herra Smithin kanssa. Uh, good. Thank you very much. Paljon kiitoksia. De Campos, olkaa hyvä. President. Äh, kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin aivan ensiksi onnitella herra Olle Schmidtiä tästä loistavasta työstä. Haluaisin myös onnitella komissiota hyvästä strategia-asiakirjasta. Tämä on aivan huomattava saavutus. Olen yhtä mieltä Olli Smithin suosituksista, erityisesti siinä, kun hän toteaa, että vain energia sisämarkkinat, joissa on yhteiset säännöt, joita kaikissa maissa noudatetaan, ja jotka ovat avoimet ja kilpailukykyiset ja harmonisoinnit, ainoastaan näin voimme saavuttaa kestävän Eh, energiaturvallisuuden kehityksen tavoitteet niin, että käytämme uudistuvia lähteitä kansallisten sääntelyvirastojen kautta niin, että saadaan myös kilpailukykyiset hinnat kuluttajille. Ei Voin kertoa teille kokemuksistani viime päivinä Japanissa. Kävin siellä paljon keskusteluja energiapolitiikasta ja siitä, kuinka on kilpailuaseman heikentynyt ja kriittinen mielellä heikentynyt ja tämä on varmaankin jo ollut syynä sille, että Fukushiman katastrofi tapahtui. Todella markkinat ovat keskeisiä, markkinat eivät kaikkea ratkaise, mutta markkinoiden kautta voidaan myös vetää hätäkelloa äh, esimerkiksi Japanissa. Mikään ei toiminut, kun järjestelmä puhu, perustui kartelleille. On sanottava, että myös tämä energimix, vaikka se onkin jäsenvaltioiden valtuusalueisiin kuuluva, siihen on otettava huomioon yhteiset tavoitteet. Tarvitaan koordinoitu eurooppalainen lähestymistapa. Muussa tapauksessa emme voi pitää kiinni tavoitteistamme, erityisesti mitä tulee uudistuviin energialähteisiin ja mikäli otamme myös huomioon kuluttajan. Tässä valiokunnassa meidän on huolehdittava kuluttajista ja kaikissa huomioissa meidän on tämän muistettava. On aivan välttämätöntä, että jäsenvaltiot investoivat perusrakenteisiin niin, että saadaan energian toimitukset mahdollisimman hyvin toimitettua. On suosittava näitä investointeja verotoimiin ja asianmukaisin julkisen tahon toimin. Näin voimme saada aikaan eh, energia-alan riippumattomuuden Euroopan tasolla. Tämä on tärkeää. On tärkeää, että jäsenvaltiot eivät vain sorru kiusaukseen eh, niin, että ne suojelisivat vain omia ja sulkeutuisivat ja pyrkisivät itse riittoisuuteen. On vältettävä pullonkaulatilanteet. infrastruktuurin infrastruktuurissa tarvitaan tyhjentävä energialan yhdentäminen erityisesti äh, rajat ylittävissä suhteissa on aivan välttämätöntä, että meillä on sääntelyä koskien uusia toimijoita kilpailukysymykset huomioiden. Tietenkin energiapolitiikalla on usein kielteisiä vaikutuksia muihin maihin. Kun määritellään tätä energiamiksiä, kysymykset ovat sitäkin tärkeämpiä, koska uusien energiamuotojen vaihteleva tuotto-ongelma ei voi olla ratkaistu Pohjois-Euroopassa muuta kuin jos saadaan aikaan todellinen verkkoon integrointi niiden maiden kanssa, jotka voivat varastoida energiaa, jotka eivät toimita energiaa yhtä epätasaisesti. Hiilen varastointi ja sieppasen varastointi on vielä epävarmaa. Jotkut vieläkin puhuvat sen puolesta, että jatkettaisiin sen alan tutkimusta, erityisesti liuskekasvun osalta. Se on aivan välttämätöntä, jotta voidaan vähentää Yhdysvaltojen riippuvuutta fossiilisesta polttoaineesta liuskekasveja ja muita on tutkittava ottaen huomioon niiden kielteiset ympäristövaikutukset. Energiatehokkuus on alue, josta olemme kaikki yhtä mieltä. Laaja konsensus vallitsee tässä asiassa. Se liittyy asuntojen lämmittämiseen ja niin-, niin edelleen. Hiilen vähentäminen on tärkeä sähkö. E, hinnat tulevat nousemaan vielä ja kulut liikenteessä tulevat olemaan yhä merkittävämpiä perheille, kotitalouksille ja pk-yrityksille. Näitä vaikutuksia on vähennettävä sääntelyllä, joka ei riipu jäsenvaltiosta, jotta kuluttajat ja pk-yritykset eivät joudu niin, kantamaan niin suuria kuluja. Yli, ydinenergiasta riippumatta siitä, että meillä on tietenkin vapaus täällä ilmaista ei riippumatta siitä, että EUn päätökset tämän asian subsidiariteetista niin, että hän on sanottava, että tämähän ei ole subsidiariteettialueen kuuluva asia, mutta energia-ala on ala, jossa EU ei voi nostaa käsiään ylös, erityisesti kun ajatellaan ydinenergian turvallisuutta. Siksi olemme tehneet stressitestejä. Tämä on ala, jossa komission on oltava aivan kärjessä. Kiitoksia. Uh, thank you very much. Uh... kiitoksia. Seuraavana Heidi Ryylö. Haluaisin kiittää esittelijää ei ainoastaan tästä erinomaisesta tekstistä, vaan myöskin hänen henkilökohtaisista kommenteistaan. Korostaisin vielä kerran, arvon kollega Schmidt, että mitä tulee Euroopan tason puutteellisen strategiaan, niin olet aivan oikeassa ja olisi samaa mieltä kanssani, jos sanoisitte, että Saksaltakaan ei löydy tarvittavaa strategiaa ilmastonmuutoksen estämiseksi. Me olemme siis melkoisen työmaan edessä. Me tarvitsemme tällaista strategiaa erityisesti rahoituskriisin aikana, kun rahat ovat tiukassa, niin meidän täytyy pohtia, miten rahat investoidaan muutosten aikaansaamiseksi, toimitusvarmuuden varmistamiseksi, kustannusten paisumisen estämiseksi. Olen siis näiden asioiden osalta samaa mieltä kanssanne. Ja ehkäpä vielä sellainen asia, että olen samaa mieltä myöskin sen suhteen, mitä sanotte kohtaa viisi liittyen, eli hiilidioksidipäästöjen vähentäminen. Komissio päin ryntää johonkin suuntaan tietämättä, mitä seuraamuksia ja kustannuksia syntyy. Ne rahat, mitkä tässä palaavat, niin niitä ei voida sijoittaa muualle. Ja kun rahat ovat vähissä, niin meidän täytyy miettiä, miten rahat voidaan käyttää kohdennetusti ja järkevästi. Eli tässä suhteessa olen samaa mieltä. Mitä tulee ydinvoimaan, niin kantani on hiukan toisenlainen. Sillä haluan selkeästi todeta, että silloin kun puhutaan avoimista markkinoista, niin se tarkoittaa ydinvoiman suhteen, että silloin huomioidaan myöskin vakuutuskustannukset, jotka lankeaisivat onnettomuustapauksessa laitoksille. Eli ydinvoima, toiminta ei ole niin avointa kuin miltä se päälle päin näyttää. Tarvitaan riski, pääoma, puskureita, jotta vahinkotapauksessa laitokset eivät joudu maksumieheksi ja sitten loppusijoituspaikka kysymyksetkin on vielä ratkaisematta ja sitten vielä riskihallinto. Kuten komission stressitesti osoitti, niin silläkin asialla, silläkin saralla tilanne on hankala. Sillä jos näin toimitaan, niin kuin tässä on esitetty, niin silloin ydinvoimasta tulisi nykyistä kalliimpaa. Mitä tulee sitten energiatehokkuuteen, niin minun mielestäni sitä tulisi korostaa entistä enemmän, mutta vielä tärkeämpää on se, että minähän tulen Baden-Württembergistä, ja kun ajatte Baden-Württembergin läpi Strasbourgiin, niin näette suuret haasteemme. Meillä on lähes joka talon katolla aurinkopaneeleita, joten energiahuollon eri Baden-Württembergin osavaltiossa hyvin pitkälle, mutta teollisuutta löytyy meiltä vaikka kuinka paljon, joten me tarvitsemme investointia tallennuskapasiteetin kasvattamiseen, ei ainoastaan verkkojen laajentamiseen, sillä aurinkoenergian käyttö johtaa siihen, että kaasuvoimalat yhtenä esimerkkinä eivät ole enää kannattavia. Uusia voimaloita ei enää rakenneta, koska ne eivät ole rahoituksellisesti kannattavia projekteja, koska aurinkovoiman käytön myötä pörssissä energiahinta laskee, joten haasteet ovat uudenlaiset. Meidän täytyy vain vakavasti pohtia, että miten tätä hajauttamis prosessia voidaan linkittää energiaa toimitushuoltoon siten, että energian tallennusjärjestelmiä kehitetään. Minun mielestäni juuri näihin kysymyksiin komission pitäisi puuttua, eikä niinkään CCS. Me tarvitsemme kyllä verkkoja ja kapasiteettia tallennusta varten, mutta me tarvitsemme myöskin pitkän aikavälin strategian, joka toimii vuorokauden jokaisena hetkenä eikä ainoastaan silloin, kun aurinko paistaa porottaa pilvettömältä taivaalta. Esimerkkejä on kuultu, mutta Baden-Württembergistä löytyy muitakin esimerkkejä. Meillä PK-yritykset ovat investoineet voimakkaasti uusiutuviin energialähteisiin ja energiatehokkuusstrategioihin. Ja siitäpä syystä ne ovat maailmanmarkkinoilla kilpailukykyisiä yrityksiä, joten tämä on askel oikeaan suuntaan. Ja saan todeta vielä seuraava. Monesti kritisoidaan sitä, että me olemme, meidän pitäisi olla varovaisia, koska uusiutuvien energialähteiden käytön edistäminen johtaisi siihen, että tukisimme kiinalaisten aurinkopaneeleiden tuotantoa, mutta jos katsotaan tilannetta, niin täytyy vain todeta, että vähintään 50 prosenttia syntyvistä kustannuksista syntyvät Euroopassa paikan päällä, kun nämä aurinkopaneelit asennetaan. Ja kun tarkkaan näitä lukuja lukee, niin näistä lopusta 50 prosentista, niin vielä 30 prosenttia tulee Eurooppaan, koska kiinalaisethan valmistavat aurinkopaneeleita eurooppalaisin laittein. Joten pelko ja pelko siitä, että tai toive siitä, että meidän pitäisi suojautua kiinalaiselta toiminnalta. Päinvastoin meidän täytyy varmistaa, että paneelit olisivat halvempia, niitä käytettäisiin enemmän. Ja meidän täytyy muistaa, että tämä summa ei synny vain ja ainoastaan sitä kautta, että myydään aurinkopaneeleita, vaan kyllähän siihen liittyy vielä se varsinainen tuotantoprosessi ja asentaminen ja vaikka ja mitä muuta. Kiitoksia. No kylläpäs tekstiä tulee, vaikka mistä asiasta. Nyt vielä kollega Bilen, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Widzę, że kończy nam się czas przewidziany na, na ten punkt porządku. Kiitoksia. Meillä ei ole melkein yhtään enää aikaa jäljellä, joten yritän nopeasti puhua. dokumentu bardzo dobrze. Toivottavasti saadaan tasapuolinen, hyvin valmisteltu asiakirja ja otetaan huomioon tai monia kohtia tässä on, jotka voin allekirjoittaa jo tässä vaiheessa. Hyvä, että kohta kolme on siellä mukana, jossa painotetaan sitä, että täytyy saada aikaan kilpailukykyiset sisämarkkinat energialle. Olen iloinen siitä, että tässä lausuntoehdotuksessa on kohta kuusi, joka koskee älyverkkojen roolia. Se on erityisen tärkeä asia. Kun olen ydinenergian kannattaja, niin mielestäni kohta seitsemän on hyvin tasapuolinen ja minua miellyttää tämä sääntö, jonka esittelijä esittelee. Tietysti vaikka tulen Puolasta, niin kohta kahdeksankin on kirjoitettu niin, että myös jäsenet maista, joissa hiilisen tulevan energian rooli on olennainen, voivat myös allekirjoittaa sen. Kaksi lyhyttä huomiota olen samaa mieltä Pastosin ja Ruulin kanssa, että voisi painottaa ei tavanomaisesta lähteestä tulevan energian roolia. kohtaa. kuusi, jossa puhutaan älyverkoista, niin siellä pitäisi kiinnittää huomiota myös henkilötietojen suojaan. Tämän verran tällä erää, mutta kaksi kolme tarkistusta esitän ja mielestäni asiakirja on erityisen hyvin onnistunut. Good. Uh, thank you. Hyvä. Kiitoksia oikein paljon esittelijöille, varjoesittelijöille. Schwab, seuraavana, olkaapa hyvä. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Kollega Schwab, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich würde gerne nur noch an das anschließen, was Olle Schmidt... Kiitoksia. Yhtyisin, siis, mitä Olle Schmidt sanoi. Mutta yhdestä kohdasta, tai että yhdestä kohdasta ei voisi olla yhteisymmärrystä. Ja minusta hän juuri, hänen puolestaan juuri tuli selville, että tässä on hyvin syvällinen tekijä jäänyt ulos. Eli jos jotain kohdassa ei tulisikaan sisällölliseen yhteisymmärrykseen, niin täytyisi olla selvää, että vaarat Euroopassa ovat edelleen samat koska ydinvoimalat, niitähän ei voida sulkea vain yhdessä maassa. Nehän vaarat ovat maailmanlaajuiset. Eli kansalliset erityisratkaisut energiapolitiikassa, myöskin energiapolitiikassa, eivät ole erityisen kestäviä ja pitkäaikaisesti orientoituneita. Sen vuoksi täytyy miettiä sen jälkeen, kun energian sisämarkkinat, jotka meillä itse asiassa on vuosien jo ollut, niin toinen asia, se kollega Schmidt, joka esitti esimerkin ydinvoimalaitoksissa toisella rannalla Itämerta, niin tanskalaiset ajattelivat ainakin sen, että he ottivat vaarin ydinenergiasta äh, rajat ylittävänä ongelmina. Nyt muut maat eivät ole niin pitkällä ajattelijoita, en halua mainita nimiä. Sen vuoksi näiden maiden rajalla on monia ydinvoimaloita edelleen. Oettingerin tutkimukseen asti ainakaan ole niitä vähennetty ollenkaan. Ja nyt on täytyy investoida vähän lisää turvallisuuteen, mutta ei ole niitä turvallisuusstandardeja saavutettu, joita muut ovat saavuttaneet. Joten tässä on kysymys enemmänkin lyhytnäköisestä politiikasta. Ja kun puhutaan, jos Schmidtin lausunto tässä haluaa jotain muuttaa, niin EVP ja minä Rova vastaan ainakin olemme sen, siihen ihan valmiita. Uh, perhaps just <clears throat> one or two comments from me pari kommenttia omalta osaltani. Komission asiakirja on erittäin mielenkiintoinen. ja Sanotaan asiasta mitä tahansa ydinvoimasta, niin komission asiankirjassa sanotaan aika lailla suorin sanakääntein, että ydinvoima on keskeinen vähähiilisen energian tuotantoa vuoteen 2050 asti. Eli ydinvoimaa tulee olemaan joka tapauksessa. Eli se kuuluu tähän energiamiksiin. Kyse ei ole siitä, että onko sitä vaiko ei, vaan kyse on siitä, että mikä on sen osuus tässä miksissä. Asiakirjassa sanotaan, että tässä skenaariossa ja CCS CCS täytyy käyttää vuotta 2030 mennessä ennen kuin voidaan ylipäätään ajatella pääsevämme tähän vuoden 2050 vähän hiilettömään äh, tavoitteeseen. Kyllä nämä ovat kaksi yhteensovitettavissa olevia strategioita ja tavoitteita. Meidän täytyy joka tapauksessa toimia hyvinkin realistisesti. Ja yksi keskeisimmistä toimenpidepaketin tavoitteista oli se, että sisämark markkinoilla energiahuolto toimii kunnolla. Jos nyt poliittisella rintamalla halutaan tehdä päätöksen, niin meidän täytyy kommentoida asiaa siten, että sisämarkkinaa toimenpiteet toimivat tehokkaasti, jotta strategia puree. Muuten se ei toimi tämänhetkinen toimintamalli ei ole hyvä, joten nyt meidän täytyy saada muutoksia aikaiseksi ja ehkäpä meidän valiokunta voi omalta osaltaan tarjota tukea. Myöskin ITRE-valiokunta voisi tätä asiaa käsitellä. No ehkä meillä on vielä aikaa myöskin, mitä komissio haluaa sanoa, mutta Ehkäpä kollega Westrop haluaisi kommentoida sitä, mitä hän on tässä keskustelussa nyt kuullut. Thank you, Mr. Chairman. I will uh, try to be, uh... Kiitos puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti. Yksi kohta, jonka monet puhujat ottivat esille, oli uh, sisämarkkinoiden tärkeys energiassa. Siinä olemme kovasti samaa mieltä. Tiedonannossa se on näkyvällä sijalla. Meillä on selkeää, että transitio olisi paljon monimutkaisempi, jos ei ole kunnolla toimivia sisämarkkinoita energialle. En käsittele äh, yksityiskohtaisesti asiaa, mutta haluaisin muistuttaa teille, että komission odotetaan hyväksyvän tiedonanto sisämarkkinoista energiassa ensi kuussa, jossa tarkastellaan tähän asti saavutettua enestystä, kun pitäisi 2014 saa, täydentää, saada päätökseen nämä markkinat. Silloin varmasti luette tiedonannon suurella mielenkiinnolla ja annatte panoksensa, tai se antaa oman panoksensa parlamentin mietintöön asiasta. Sitten kustannukset ja mahdollinen vaikutus energiahintoihin tästä prosessista. Senkin otamme vakavasti sen asian. Kun tein välintulon viimeksi, niin sanoin, että kulun hintojen nousuja tulee, vaikka ihan kunnianhimoisiin tavoitteiden kautta ei mene, koska kuitenkin äh, laitteistot ikääntyvät, mutta asia täytyy hoitaa niin, varmistaa niin, että vastakkaisia vaikutuksia, vastakkaiset vaikutukset otetaan huomioon kotitalouksille ja teollisuudelle. CCS ja ydinenergia niin lyhyesti. CCS, kun sanoin viimeksi, otettiin huomioon epävarmuus analysoimalla skenaariota, jossa CCS otettaisiin käyttöön viivästyksellä, joten teknologian vaikeuksista olemme tietoisia. Haluaisin myös painottaa sitä tärkeyttä, joka on jäsenvaltioilla, että ne otettavat vastuuta näistä kehityskuluista. Euroopan unioni on sitoutunut antamaan panoksensa CCS-tuotantoon NIR 300 kautta, jota rahoitetaan ETSn tuotoista ja on tärkeää, että jäsenvaltiot ottavat yhteisrahoituksesta va- oman vastuunsa. Ydinenergia Emme ole sanoneet, niin kuin täällä viitattiin alussa, että energia määritelmän mukaisesti olisi tällainen 2050 toissijainen energiamuoto. Skenaariossa oli laajalti eri vaihtoehtoja. Se oli riippulajalti jäsenvaltioista, mutta olemme selkeästi todenneet, että sillä on tärkeä osa niissä jäsenvaltioissa, joissa se on hyväksyttävän tekniikan asemassa. Turvallisuus ydinvoimassa on tietysti erityisen tärkeää stressitesteistä julkaistiin, oli julkaisu muutama viikko sitten ja uusia aloitteita tulee ensi vuonna. Komissiolta varmistaa, että ne jäsenvaltiot, jotka tällä alalla aktiivisia ovat, ovat aktiivisia sellaisia taloja, joka olisi täysin sopusoinnussa korkeiden turvallisuusstandardin kanssa, joita vaadimme. Tämän sanottua niin odotan kovasti mietinnön lausunnon hyväksymistä ja vastuuvaliokunta varmasti kiinnittää siihen myös kovasti huomiota, kun tähän lausuntoon, kun he, he siitä äänestävät. Good, well thank you very much. Uh... Hyvä, oikein paljon kiitoksia. Kollega Schmidt, haluatteko vetää langat yhteen ja kertoa aikataulusta enemmän? Olkaa hyvä. Thank you. No, I don't want to summarize. Kiitos. No en halua vetää lankoja yhteen, en ole niin fiksu. Mutta korostaisin seuraavaa seikkaa. Miksi aina viittaan tähän ydinvoimapolitiikkaan. No, minähän olen poliitikko ja tiedän, että tämä, jos mikä on poliittinen aihe, voisi sanoa, että tätä on käsitelty. No, pitää se osaltaan paikkaansa, mutta kyse on poliittisesta aiheesta. Ja kaikissa vaaleissa, alue paikallista millä tasolla tahansa, niin aina vedotaan ydinvoimaan Meillä ei ole muuta syytä kuin tulevat vaalit ottaa esille ydinvoima. Baden-Württemberg, niin muistaakseni Stuttgart 21 ja ydinvoima kysymys, sehän oli viimeksi esillä. Niin, se vaikuttaa kaikkeen ja se voi muuttaa myöskin kaiken. Minä henkilökohtaisesti uskon, että olisi Harha kuvitelma. No toki omasta maastani löytyy ongelmia myös. Niin. Eilen Greenpeace valtasi kaksi voimalaa. Ja tietenkin se oli melkoinen ongelma turvallisuusnäkökulmasta katsottuna, mutta se osoittakoon, että kansalaiset ovat varpaisillaan. Eivät he ole yhtä lailla kunnianhimoisia argumenteissaan kuin minä, eivät ainakaan tänään tai huomenna. No, nähtäväksi jää. Toinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, liittyy kustannuksiin. Kotimaassani olemme yrittäneet, tai ainakin hallitus on yrittänyt, laskea veroja, mutta näissä olosuhteissa me tarvitsemme korotettua verotasoa, kohdennettua verotus, jotta kuluttajat voivat tehdä omia päätöksiä. Mielestäni siitä on ollut hyötyä, mutta toki eläminen on yhä kalliimpaa. Se on syypänä. Jotta kotitalouksilla olisi mahdollisuus itse päättää siitä, mitä he kuluttavat. Ja kollega Bastos ja De Campos niin viittasitte tähän sosiaaliseen vaikutukseen. Olen sen suhteen samaa mieltä kanssanne, mutta pelkään pahoin, että niin sosiaalipolitiikkaakin olen käsitellyt muissa tehtävissä, niin on parempi käyttää kohdennettuja toimia. Varsinkin jos kyse on maksuista ja veroista ja ottaa huomioon sos- muut sosiaaliset toimenpiteet, sillä jos asia yritetään hoitaa energiahinnoittelun kautta, siis yleisemmällä tasolla, niin sehän tarkoittaisi sitä, että myös minua suojellaan. Ja minun mielestäni se ei ole oikea lähestymistapa. Mielestäni me tarvitsemme kohdennettua lähestymistapaa. Se on meidän maassamme se kokemus, jonka olemme oppineet. Korkea verotustaso on olemassa, mutta me olemme, tai ainakin väitämme olemme hyvinvointiyhteiskunta verotaso on korkealla, mutta meillä on myöskin kohdennettuja sosiaaliturvajärjestelmiä. Ja siksipä sanon, että nämä asiat eivät pitäisi sekoittua keskenään. En ole yleisellä tasolla kanssanne eri mieltä. Mielenkiintoista nähdä, että me olemme aika lailla samalla linjoilla kollega Ryyle. Onko se hyvä asia teidän kannaltanne vaiko ei? Ainakin minun kannalta se on hyvä asia. kyllähän minäkin tarvitsen vähän tämmöistä vihreää touchia. Ja kollega Bilan kiitoksia oikein paljon. Te tiedätte, että Puola on ongelmallinen maa, <laughs> koska te asutte siellä. 26 maata hyväksyivät energiatiekartan, mutta yksi ei. Kävin Krakovassa jo vuonna 1964 ja kun olen käynyt uudestaan siellä, niin kyllä muutos on valtaisa. Aikanaan kyse oli keltaisesta ruurin alueen kaltaisesta maasta, mutta nyt tilanne on aivan toisenlainen. Meidän täytyy tarkkaan miettiä, mitä energiaa käytetään. Ja komissiolle kiitokset. Ja kollega Haber, kiitokset. Te tunnette vastauksemme. Me teemme parhaamme. Kiitoksia. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Tämä nyt ei ole tiivistelmä, mutta mielenkiintoinen puheenvuoro kaikista huolimatta. No niin, sitten aikotaulusta, niin miten voisimme lisätä lisäarvoa. Niin 5. marraskuuta kello 12 mennessä tarkistukset, ne käsitellään 28. marraskuuta ja 29. niistä äänestetään 20, 18. joulukuuta. Kommentoitteko tätä? The last two day, the, the... Kaksi ystävällä olen Surinamissa AKTU delegaation matkassa ja olisi hyödyksi, jos yritettäisiin sopeuttaa. Sinne on aika pitkä matka. Well, we'll have to see what we can do. No katsotaan mitä tehdään. Jos ITRE-valiokunnan aikataulu on tosilainen, niin ehkä me voimme tätä hiukan lykätä. 28. päivä, niin olette jo Surinamissa. No teillä on niin monia mielenkiintoisia aiheita tämä hankalaksi menee yhteydenpito. Kiitokset teille, kiitokset komissiolle. Nyt pääsemme esityslistalla viimeisempään kohtaan. Sekin on lausunto, joka menee ITRE ja EKON valiokuntaan. EKON valiokunta on tietääkseni vastaava valiokunta. Aiheena on PK-yritysten rahoituksen saannin parantaminen. Ensin Korea de Kampos, SD-ryhmän, en ole varma kuka haluaa puhua kansapuolen puolesta. Hanslik, EPPn varjoesittelijä, hän tietenkin kannattaa PK-yrityksiä tai tukee niitä. Ja sitten Ryyle on paikalla ja minä täällä ECRn puolesta. Vai jääkö Bilan tänne ECRn nimissä? No, me tulemme esittämään hyviä kommentteja. En tiedä monellako kielellä tämä luonnos on pöydällä. Ai, tällä hetkellä vain englanninkielisenä toisintona. Kaikki eivät ole saaneet vielä käännöstä käyttöönsä, joten ehkäpä voisitte käydä läpi nämä keskeisimmät kysymykset. Olkaa hyvä. Kiel über etwas, was 23... 23 miljoonaa pk-yritystä koskeva asia on kyseessä Euroopassa. Nimittäin rahoitusresurssien saaminen tiedämme, että viime, viiden viime vuoden aikana 80 prosenttia uusista työpaikoista tulee juuri näihin pk-yrityksiin. Täytyy myös todeta, että edelleen eurooppalainen osallistuminen ennen kaikkea niin, että olisi parempi mahdollisuus on edelleen alikehittynyt ja sen vuoksi on tärkeää, että komissio tässä on tehnyt ehdotuksen, jota pidämme periaatteessa hyvänä kun ajatellaan mahdollisia tähän asti käsittelyssä olevia toimia komission puolelta erityisesti, mutta myös jäsenvaltioiden, että voidaan liittää niihin. Nyt hän innovatiivista yritystä laittaa käyntiin ja sen kasvun tukea, tukeminen maksaa paljon, valtavia summia. Ja toiset kulttuurit, erityisesti Atonin toisella puolella, kasvamassa myös Aasiassa ja Kiinassa, menevät käsittävät asiaa vähän toisin. He ovat avoimempia riskialttiille yrittämiselle ja annamme vähemmän välineitä käyttöön täällä Euroopassa. Tämä ZIP-ohjelma ennen kaikkea, kilpailukyky- ja innovaatio-ohjelma, ennen kaikkea millä oli, minulla oli kunnia olla siinä tämän ohjelman eh, synnyssä esittelijä. Ja voin sanoa, yhden tuotteen tunnette ja se on Skype, jota on tuettu Euroopasta. Mutta siihenpä se suurin nimien osalta loppuukin. Sitten tulee paljon tärkeitä pieniä yrityksiä. Kuitenkin sitä on vaikea myydä ulkopuolella ja saada tietoisuutta aikaan eurooppalaisista välineistä ulkopuolella, koska suuret nimet puuttuvat, mutta Skype nyt on tukitoimien hyvä esimerkki. Sitten tietysti on tämä muutettu ehto saada pääomaa puiteohjelman tutkimuksen seitsemännen puiteohjelma Shared Risk Financial Facility on saanut aikaan todella paljon investointipankin kanssa yhdessä. Näin tutkimusmäärärahoja voidaan saada paremmin innovatiivisten yritysten käyttöön ja risk shared, jaettu riski, siitä jo kuulee, että miten riskiä hoidetaan. Tässä ollaan muilta opittu. Tämä väline, joka toimii 2012 vuodesta lähtien, näyttää olevan suuri tulossa suuri menestys. Myöskin mahdollisuus erityisesti etelän maissa, missä asioita kriisi koskettaa kovin, niin että kohesiorahastolta voidaan saada rahoja tai aluepoliittisista rahastoista käyttöön PK-yrityksille. Ne mahdollisuudet ovat varantuneet. Parlamentti on tehnyt komission kanssa tässä kovasti yhteistyötä sen puolesta, että Jessica Jeremia investointipankki jälleen mainittuna voisivat antaa suurempaan pääoman antamiseen. zip ohjelmaa jatketaan, kosme ja Horisontti 2020 ohjelmaa sitä jatkavat, ja siltikin täytyy todeta, että kun ajatellaan suurta kuvaa, niin se ei ole vielä, mikään suuri kuva, y- yhtenäismarkkinoiden toimintaohjelma. Haluamme, että yhtenäismarkkinoita voidaan käyttää pk-yrityksien taholta paremmin. Pienyrityksiä koskeva toimintaohjelma, aloitepaketti on tehty, mutta se onnistuu vain, jos on terve pankkijärjestelmä, rahoituksen, rahoituksellinen tuojärjestelmä, ja se tällä hetkellä EU:ssa ja euroalueella erityisesti ei ole asianlaita. Erityisesti se tulee esille tässä hyvin tärkeässä yrityksessä direktiivi. Siinä direktiivissä olemme keuneet itseämme, että tässä nyt meillä on väline Tosiasia on se, että monissa jäsenvaltioissa tämä maksumoraali ei vieläkään ole kunnossa asetuksesta huolimatta, tai ei ole rahaa, niin kuin joissakin maissa, jotka ovat kriisin vaivaamia. Tietysti Kreikka etunenässä, josta niin paljon puhutaan. Eli nyt tämän lausunnon laatijana niin sanoisin komissiona teille, että tuemme teitä ja pidämme hyvänä, että lähdette tässä toimintasuunnitelmaa esittämään ja että tehdä kaikkenne, jotta rahoituksen saaminen helpottuu. Kriisillä on vaikutuksensa, se täytyy todeta, erityisesti pk-yritysten rasitteeksi. Eurooppalainen rahoitusjärjestelmä on osittain vaarassa, jos on pienyrittäjä, menee, on Kreikassa, Espanjassa yrittää siellä saada lainaa. Ei se onnistu, mikään ei suju. Nyt nopean toiminnan, suunnit, nopean toiminnan ö, toiminta täytyy viedä eteenpäin. Fast track, se tapahtuu kriisimaissa. Siellä voidaan käyttää asiantuntijuutta, jota e-, on sellaisessa maissa, että kriisi ei niin koske tällä hetkellä. Sitten tämä yhden lukujärjestelmä, yksi keskitetty palvelupiste. Komissio puhuu siitä, siinäkin on siis siitä, että vk yrittäjät jotka eivät saa apua omassa maassaan, niin siellä voidaan avata yhden niin kuin toisissa maissa, tai niin kuin komissio sitä nyt sitten, miten saadaan äh, määrärahoja komissiosta muista maista, että sieltä saadaan tietoa sitten sähköisessä muodossa ja se voi auttaa paljon. Sitten haluaisin käsitellä teemaa, joka ei ole syrjäisessä toimintasuunnitelmassa, joka on kuitenkin tärkeä tekijä. Ne ovat investointipankit tai muut tällaiset, joita monissa maissa on. Ei tietysti kaikissa. Siellä, missä ne ovat tunnetut, Ranska erityisesti, Saksa, siellä tuki toimii pk-yrityksille erittäin hyvin. Toivoisimme, että keskustellaan siitä, että kun ajatellaan näitä saksalaisia, ranskalaisia ja britti-investointipankkeja, voisivatko ne aktivoitua toisissa maissa? Koska on ihan tällainen rahoitusjumi täysin kyseessä. Eli voiko saksalainen investointipankki tukea kreikkalaista yritystä vai tällä hetkellä ei mahdollista, ei ainakaan näin tehdä. Täytyy miettiä, olisiko se mahdollista investointipankkeja tarvitaan kaikissa maissa. Tällä hetkellä on keskusteluja Euroopan investointipankin keskuudessa, että aktivoiduttaisiin vahvemmin kriisimässä ei suoraan, vaan niin, että perustetaan investointipankkeja. Tunnemme metodit ARSF, tästä riskijakovälineistä, riemästä ja sikasta tunnemme keinot. Siellä on osaamista käytössä, jota voidaan käyttää ja Ekon valiokuntana meidän täytyy olla tässä aktiivisia. Pääoma, joka yhdessä maassa on aluerahastojen kautta käytössä, jota kuitenkaan käytetään tällaisen mekanismin kautta, joka meidän nyt tunnettu on, voidaan saattaa takaisin talouteen ja erityisesti pk-yritysten läheisyyteen. Jos yhden luvun voisin mainita, erityisen ongelmainen maa, 50, 40 prosenttia on siellä tukivaroista vasta otettu käyttöön. 60 prosenttia on aika allokoida vuosi saada käyntiin, muuten se raukeaisi raha. Eli on nyt korkea aika, korkein aika, 2013 vuoteen mennessä tällaiset tukimäärärahat saa matkaan saattaa yhdessä investointipankin kanssa. Tällä viikolla puhuin siellä pääjohtajan kanssa, herra kanssa pitkään. Sehän on varmasti tekemään sitä todella nopeasti. Valitettavasti komissio sitä jumittaa. Sanon tämän näin suoraan ja avoimesti, jotta tulee selväksi, että tässä on kyllä konkreettisia asioita, ei mistään suurista toimintasuunnitelmista. Konkreettisia asioita, ja tässä todellakin 11 miljardia, jotka tileillä ovat, voidaan asettaa pk kautta nopeasti, jos halutaan vain. Laatu ja tieto ovat seuraavat kohta, niillä on suuri osa. Te kutsutte sitä reittaamiseksi komissiossa. Se on tietysti olennaista, jotta finanssikriisistä saadaan rahaa käyttöön. Se on komission, komission tehtävä ja se valtion tehtävä on äh, saada kaikilla kielillä tarvittavaa tietoa käyttöön asianmukaisesta rahoituksesta. Yhden luukun järjestelmän näyttää yksi hyvä vaihtoehto byrokratia. Se on pk-yritysten perustamisen kannalta edelleen suuri ongelma on suuria eroja jäsenvaltioissa. Jos ajatellaan aikaa, joka menee yritysten perustamiseen, allekirjoitukset, Kreikassa tarvitaan 20, jotta voidaan yritys perustaa, se on liikaa. Siinäkin täytyy komission vaikutuksen olla näkyvillä jäsenvaltioihin, jotta byrokratia voidaan vähentää tässä mielessä. Tässä tiedonteko voi, tiedonanto voi auttaa tietoisuutta lisäämään tästä. Maksuviivästyksestä juuri puhuin. Maksuviivästys ei ole hyväksyttävä. Ja komission, jos tarpeen, niin siihen täytyy puuttua komission taholta kovinkin toimin. Sitten tietysti verojärjestelmät ovat erilaisia myöskin kriisiaikoina Troikan asettaman paineen ansiosta Portugaliin, sitten Espanjaan ehkä vielä, mutta joka tapauksessa Kreikassa näin on. Meillä on koettu veronkorotuksia, jotka tekevät pk-yritysten toimintaperuksen kamalan vaikeuksiin. Portugalissa jopa paradoksanin tilanne, että veron korottaminen on kuristanut taloutta niin, että on ollut taka-askeleita jopa siinä, että mit, valtion verotulot ovat pienentyneet. Eli Troikan politiikka ilmeisestikin on osoitettu koko talouden sydäntä kohtaan negatiivisesti, eli miten pk syntyy. Portugalin äh, esimerkki pitäisi sen meille ajattelemisen aihetta, ja puheenjohtaja, ehkäpä puheenjohtajakokouksen täytyisi asiasta puhua. Että meidän täytyy keskustella Troikan politiikasta vieläkin vakavammin. Jotain sillä menee pieleen, se ei ole ihan kunnossa. Tarvitsemme myös avoimia EU-puitteita, lainsäädäntöpuitteita hankintasopimukselle. Sitä en nyt halua tässä käsitellä pidempään, sitä tehdään muissa yhteyksissä. Tässäkin valiokunnassa äh, määräaikatarkistuksille, siitä muistuttaisin englanniksi. Tässä ollaan vähän kiireessä, on 16. lokakuuta. Ja jos pidetään aikataulusta kiinni, niin sitten 5.6. marraskuuta on vielä kokous ja marraskuun lopussa 28.29 olisi sitten äänestys. Kiitos. Tämän verran kommentteja minulle. Good. Well, thank you. Uh, thank... Hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia tästä kattavasta selvityksestä. Niin, tämä linkitys seminaarikeskusteluihin Ekon valiokunnan kanssa on mielestäni tärkeä. Eli tämä, jos mikä, liittyy todellakin reaalitalouteen. Katsotaan, mitä kollegoilla on sanottavana. Ensimmäisenä edustaja Hansli, olkaa hyvä. Kiitoksia, puheenjohtaja. Mielestäni kysymys tästä, että miten pk-yritysten rahoitusta voidaan helpottaa, siinä on tärkeää se, että otetaan huomioon alan monimuotoisuus Euroopassa. Ja vähän pelkään, että on ehkäpä vaikea löytää yksi rahoitustapa pk-yrityksille siitä syystä meidän täytyy ottaa huomioon juuri tämä mainittu monimuotoisuus. Yleinen esimerkki on se, että puuttuu tietoa rahoituksesta juuri pk-yritysten taholla ja usein se vaikuttaa negatiivisesti siihen, että miten rahoitusta voidaan suunnitella yrityksissä ja se voi jopa jumittaa niiden kasvun. Sen vuoksi minun mielestäni täytyisi, kuten esittelijäkin sanoi, harkita, että miten tätä tilannetta yksinkertaisesti voidaan parantaa. Avainasemassa varmaankin on mielestäni se, että valmistellaan liiketoimintasuunnitelmia, business plan, jotta rahat, jotka menevät firmoille, niin todellakin auttaisivat niitä, eikä osoittautuisi niin, että niitä tulee vain rasite. Aina painotan sitä, että VK-yritykset ovat Euroopan talouden peruspilari ja niitä pitäisi tukea. Ja erityisesti rahoitus on yksi tärkeimmistä näkökohdista yritysten syntymisessä ja kehittymisessä. Nyt on jo aika kirjo välineitä pk-yrityksille Euroopassa, mutta kuitenkin on osoittautunut, että juuri tiedon puutteen vuoksi, josta puhuinkin, yritykset eivät käytä näitä välineitä tehokkaasti. Ja olen sitä mieltä, että tämä parempi tiedotus rahoitusmahdollisuuksista on myös tärkeä näkökohta, joka pitäisi tulla esille tässä lausunnossa. Allekirjoitan myös sen mistä esittelijä puhui, että tärkeää on myös esteiden poistaminen. Erityisesti hallinnollisten esteiden poistaminen, se, että helpotetaan menettelyitä, koska todellakin pienenkin yrityksen kohdalla voidaan 20 allekirjoitusta, jotka tarvitaan se aikaa, eikä se varmaankaan nopeuta yrityksen perustamista. Eli nämä määrärahat, joita komissio ehdottaa, ovat varmaankin tärkeä askel, kun halutaan helpottaa pk-yritysten rahoituksen saamista ja näiden esteiden poistaminen ja menettelyiden helpottaminen varmaan helpottaa ja parantaa tilannetta. No sitten lopuksi allekirjoitan täysin senkin, mistä esittelijä puhui, että meidän täytyy huolehtia siitä, että maksuviivästysdirektiivi valtiossa toteutettaisiin viipymättä, koska usein nämä viivästykset johtavat siihen, että firmoissa on ongelmia ja voivat mennä konkurssiin. Ehkäpä tämä riittää. Pahoittelen kovasti varjoesittelijöitä. Minun täytyy nyt lähteä, koska kello 12 oli jo sovittu Voxbox-äänityskeikka, joten valitettavasti en pysty kuuntelemaan teitä loppuun asti, mutta huomenna internetistä lupaan asiat tarkistaa. Nytkin olen jo 20 minuuttia myöhässä, että kovasti pahoittelen. Toivotan teille mielenkiintoisia keskusteluja ja, ja toivon, että hyvässä yhteistyössä jatkamme esittelijän kanssa. Kiitoksia, pahoittelen, pakenen. Well, thank you very much for, for staying. Kiitos, että ja, jaksoitte odottaa täällä omaa vuoronne. Niin tehän tiedätte entisessä PK-yrittäjänä, että minkälaisista ongelmista on kyse. Ja nyt kollega De Campos, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. mielestäni meille esitetty asiakirja, jonka kollega esitteli, on hyvin kiinnostava. Se menee paljon pidemmälle. Siinä ei ole aino, ainoastaan taso, joka oli komission suosituksissa. Komissio oli aika arkkakin tässä, kun otetaan huomioon tilanteen vakuutuus. PK-yritys merkitsee tuotannon ja kasvun jalkaväkeä Euroopassa. Eivät PK-yritykset ovat kaikki samanlaisia, niin kuin täällä juuri sanottiin, vaan niissä on paljon eroja. Minusta meidän olisi puhuttava kahdesta ryhmästä PK-yrityksiä. Perinteiset yritykset, jotka tänä päivänä kamppailevat työpaikkojen säilytysongelmien kanssa. Ja sitten nämä innovoivat yritykset, pk-yritykset, joilla on vähemmän työllistämisongelmia, työllisyysongelmia. usein siellä ovat töissä juuri yliopistosta lähteneet työntekijät, mutta heidän ongelmiaan ovat riskisijoitukset. Näitä kahta PK-yritystyyppiä ei pidä sotkea toiseensa, koska ne ovat täysin eri luonteisia. Tästä syystä tarvitsemme eriytetyn strategian. Vaikka vaikeuksia onkin kriisin takia. Ensimmäinen vaikeus äh, liittyy verotukseen. Herra Tsetsi Markkaukis onkin tästä jo puhunut. Ajatellaan niin, että jos ALV vaikka Portugalissa nostetaan ravintoloita varten, siellähän nostettiin prosenttia 13-23 prosenttiin, ja komissio ajatteli 9 prosentin nostaa vuodeksi 2013 mutta arvioiden, arvioiden mukaan ALVstä koituvat tulot kuitenkin pienenevät kahdella prosentilla tämän seurauksena. Eli kaikki, mitä tässä, mihin tässä pyrittiin, epäonnistui tässä tilanteessa, ovat kaikki pk-yritykset. Sitten toinen ongelma koskee hallinnollista tahkaa. Se on tietyissä maissa merkittävämpää kuin toisissa Portugalissa esimerkiksi Yritys voidaan perustaa 20 minuutissa erityisen ohjelman avulla ja yhtenäisten asiointipisteiden kautta, jotka ovat olleet olemassa jo kahdeksan vuotta. Tunnissa saadaan seitsemän yritystä pystyyn. Portugalissa ongelma koskee pankkien tilannetta ja sitten on viivästyksiä maksuissa julkiselta sektorilta. Tämä on täysin mahdoton hyväksyä. Ei julkishallinto ole riskimaksaja, mutta ne ovat rastimaksajia ja se on hyvin vakava pk-yritykselle, jos maksut tulevat hyvin myöhässä. Se on yhtä vakavaa kuin se, että maksut jäävät kokonaan saamatta. Sitten rahoituksesta. Mielestämme on aivan keskeistä, että voimme, voisimme hyväksyä maksuviivästysdirektiivin. Komissio on osoitettava enemmän innovointihenkeä. Tietenkin meillä on nämä yhteiset asiointipisteet ja muitakin mekanismeja, joita on jo hyväksytty. Mutta mielestäni nyt olisi hyödynnettävä tilannetta pankkisektorin sääntelyn kautta – Tämä rakennehan on juuri luotu Euroopan unionin tasolle, ja nyt meidän olisi otettava paremmin huomioon pk-yritysten rahoitus. Eivät suuret pankkit voi huolehtia rajat ylittävistä ongelmista, koska ei näitä pankkeja tällaiset pienet luvut kiinnosta. Meidän on siis löydettävä yhteisiä mekanismeja, jotka paikallispankit voisivat hyväksyä. Tämän halusin sanoa ja haluaisin onnitella esittelijä hänen tekemästään työstä. Well, thank you very much. I know... Paljon kiitoksia. Yrityspääosaston edustaja Raapo on paikalla. Hän saa kohta puheenvuoron, mutta minä olen ryhmäni varjoesittelijä, joten ihan lyhyesti pari kommenttia. Niin, tämä on aika kattava asiakirja. Yhtäältä uskon, että se osoittaa, kuinka monimuotoisia vaihtoehtoja voisi olla tarjolla pk-yrityksille ja siksipä tiedonjakelut, suuntaviivat, European Enterprise Network ja valistustoiminta on tärkeää. Ja ehdotuksessa tarkastellaan eri toimenpiteitä, jotka olisivat kohdennettuja. Täällä on korostettu juuri tätä innovointen yritysten roolia. Omassa maassani, kun käyn innovoivissa yrityksissä, niin sanovat, että rahoituksen alkumetreillä business angelsit ovat ainoa rahoituslähde. Jotkut pankit ovat ennen olleet mukana toiminnassa, mutta eivät enää. Ja tähän liittyen voidaan sanoa, että nämä business angelit tuovat mukanaan ammattitaitoa ja esittävät hyviä esimerkkejä ja ehdotuksia sen suhteen, miten yritys saadaan vakaalle pohjalle, jotta tällaista tukea todellakin tarvitaan, niin minäpä uskon, että jos joku on halukas riskeeraamaan investointia tähän suuntaan, niin meidän tulisi tukea tällaista riskialtista toimintaa, koska sen merkitys pekoyritysten näkökulmasta katsottuna kasvaa. Minä haluaisin laajentaa vielä tätä kenttää erityisesti näiden innovoivien ja julkisten hankintojen asiakirjan osalta. Tällä hetkellähän työt ovat käynnissä ja minun mielestäni on tärkeää todeta, että ne, jotka rahoitusta tarjoavat, ymmärtävät, mistä on kyse. PK-yritykset eivät äh, koe niin suurta äh, riskejä kuin esimerkiksi julkiset yritykset, ja meidän täytyy vain varmistaa, että kaikki toimijat ymmärtävät, mikä tämä kenttä on, jotta he todellakin ymmärtävät, että riski hallinnon merkitys on keskeinen ja minä uskon, että sitä kautta voidaan varmistaa, että rahoitusta on helpommin saatavilla, mutta nämä ovat yksityiskohtia ja me tulemme tähän liittyen esittämään myöskin omia tarkistuksiamme. Kollega Raab, voin tarjota teille vain ainoastaan ehkä noin minuutin verran puheaikaa, mutta ehkä meille tarjotu mahdollisuus puuttua asioihin vielä myöhemmässäkin vaiheessa, mutta olkapa hyvä. Kiitoksia arvoisat parlamentin jäsenet tuesta ja kommenteista. Olen samaa mieltä, rahoituksen saaminen on tärkeä asia. Ja tämän toimintasuunnitelman kautta halutaan antaa yleiskatsaus eri aloitteista, jos joita komissio on tehnyt, jotta jäsenvaltiot voisivat, jäsenvaltiot voisivat helpottaa asiaa. Olen aina ollut sitä mieltä, että yrityksiä on tärkeää tiedottaa niistä välineistä, joiden, jotka ne käytössä ovat. Ja ylipäänä voin sanoa, että lokakuun loppuun mennessä meillä on yhden luukujärjestelmä koskien kaikkia eu rahoitusvälineitä ja niihin mahdollista käyttää niitä. Meillä on yksittäinen Access to Finance webbiportaali, jossa on tietoa yrityksille kilpailukyvyn innovaation toimintaohjelmasta, mutta myös rakennerahastosta, investointipankista, kaikista näistä saatavista rahoista, rahoituksista on tietoa, mutta muutkin ohjelmat ovat siellä mukana, se on tärkeää. Ja Entrepreneur Europe-verkoston kanssa tehdään yhteistyötä, jotta voidaan tarjota tietoa mahdollisuuksista tietoon avainasemassa ja myöskin, myöskin koskien maksuvirastodirektiiviä komissio on odottautunut jäsenvaltioissa tiedotuskampanjan, jotta voidaan tietoa ei pelkästään yrityksille, vaan myöskin oikeusjärjestelmää koskien kaikissa jäsenvaltioissa. Haluaisin kiittää parlamenttia tuesta tässä mielessä. Sitten tietysti haluamme, että rahoitusmahdollisuuksien saamista parannetaan tulevaisuudessa vieläkin enemmän koskien kommentteja. Tietysti on totta, että Skype oli yksi näkyvin menestystarina, mutta on muitakin tapauksia, kuten Sync Kuio-platformi Saksassa, jossa oli yhteisrahoitus meiltä. Sitten tämä suosittu peli lasten keskuudessa Angry Birds vito, top viidessä latauksista. Siinä kyllä oli komission sarhautus. Eli tätä myötä varmaan tilannetta voidaan päästä parantamaan vieläkin entisestään. Well, thank you very much. Uh... Paljon kiitoksia. Ihan lyhyesti vielä esittelijälle ja Sitten katsotaan aikataulus. Aikataulu on aika tiukka vastuuvaliokunnan aikataulusta johtuen, joten Jorge, olepas hyvä. Äh, Kiitokset näistä ehdotuksista, jotka olivat osittain jopa konkreettisia. Kiitokset sinulle, Malcolm, tähän Business Angels-kysymykseen liittyvästä kommenteista. Minä kun tätä tekstiä laadin, niin minulla oli tietyt rajat pituuden suhteen ja mitä tulee tämä Portugalin verotusesimerkki, ehkäpä se voitaisiin tähän lisättyä. Se vahvistaisi ikään kuin meidän kantaa. Parlamentti on aina sanonut, että kasvava verotus ei johda siihen automaattisesti, että talous menisi paljon paremmin. Ja mitä tulee aikatauluun, niin viikko on aikaa tarkistuksille, eli kiirettä pitää. 5.6. marraskuuta tapaamme uudemman kerran ja äänestys 28. 29. marraskuuta. Kiitoksia. Well, I know that it's, uh, time. Tiedän, että aikataulu on tiukka, Pyydän anteeksi, ettei me saaneet käännöksiä tähän kokoukseen. Tietenkin ne myöhemmässä vaiheessa vielä tulevat teidän käyttöönne. Mutta olisi tietenkin hienoa, että ne ovat käytössä, koska use, useimmathan tietenkin jättävät tarkistuksessa englanniksi, mutta kyllä muutkin käännökset olisivat tarpeen. No niin, oikein paljon kiitoksia. Minä ainakin jätän tarkistuksia. Ennen kuin päätän kokouksen, niin muistuttaisin teitä vielä uudemman kerran, että ensi viikko on yhtenä sisämarkkinaviikko. Ja jäsenvaltiossa järjestetään myöskin kampanjoita tähän liittyen. Ja parlamentissa kaikki alkaa maanantaina. Ja toivottavasti monet pääsevät sinne paikalle ja tapaamme en seuraavan kerran 5. marraskuuta kello 15 alkaen, se on maanantai-päivä, ja sitten vielä 6. päivä tiistaina yhdeksältä alkaa ensimmäinen kokous ja kolmelta toinen, ja nähdään silloin. Oikein paljon kiitoksia läsnäolostanne. Kokous päättyy tähän. Kiitoksia.